Right. Um, good No niin, hyvää iltapäivää kaikille. Jos te voisitte istuutua, niin että voimme aloittaa kokoustamisemme. Ensimmäinen asia listalla on äh, esityslistan hyväksyminen. Ja voidaan ne hyväksyä. Kiitoksia. Toinen asia on esityslistalla on puheenjohtajan ilmoitukset, joita ei ole. Näin ollen voimmekin siirtyä kolmanteen kohtaan esityslistalla, joka on kaupankäyntivarasto ja uuden arvopaperistamista koskevat pääomavaatimukset sekä palkka- ja palkkiopolitiikan valvontamenettely. Ja tässä on tar- käsittelemme tarkistuksia. Annankin saman tien puheenvuoron esittelijälle Aali McCarthylle. Aaliin, ole hyvä. Well, um, thank you, um, President. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää kollegoja, jotka ovat puhdanneet aikaa ja energiaa tarkistusten esittämiseen, joista monet minusta parantavat tekstiä ja todellakin tulen vapaamaan sekä yksittäisit henkilöt, jotka ovat laatineet näitä, ja sitten myöskin varjoesittelijät. Ei siis tulkkausta, niinkö? Translation. Meillä on ongelmat tulkauksessa Saksaan. Else got German? It's okay, it's fine. Okay. Um, So what I, what I wanted to do... Niin, mitä minä halusin nyt lyhyesti tehdä tänään tämänpäiväisessä keskustelussa oli ehdotus siitä, että kenties lykkäisimme keskustelua ja voisimme I'm confident we will be able to find compromises because the in many areas. And... Monilla alueilla ne todellakin täydentävät monia esityksiä, jotka minä olen tehnyt. Haluaisin antaa kollegoille täsmännystä keskustelusta, jota on käyty Basel-komiteassa Japanissa, ja mikä antaa hiukan uuden näkökannan meidän työhömme täällä. Voisin sanoa kollegoille aluksi, että tarkistukset, jotka jo minä nyt olen tarkastellut, jakautuvat neljään kategoriaan raasti katsottuna. Ensimmäinen kategoria on sellaiset, jotka voimakkaasti heijastelevat pankkialan voimakasta lobbausta, joka liittyvät näitä sääntöjä, jotakin poikkeuksia näistä säännöistä. Sen kategoria koskee palkitsemiselementtiä tässä mietinnössä. Ja mikä minusta on myönteistä tässä tarkistuksessa on se, että ne kaikki tunnustavat sen, että tarttyy katsoa niihin riskeihin, jotka ovat olemassa tällä hetkellä Euroopassa ja kenties maailmanlaajuisestikin. Tervehdin myös sitä, että periaatteessa kaikki jäsenet ovat tehneet tarkistuksia, ovat yhtä mieltä niistä huolenaiheista, jotka minä olen omissa tarkistuksissa, joten käsittääkseni nämä täydentävät minun lähestymistapaani, jolla pyritään parantamaan G20 äh, rahoitusvakausperiaatteessa. Äh, sen lisäksi myöskin on kysymys määräysten vahvistamisesta jossa liitymme tähän bonuskulttuuriin ja riskielementiä, jotka siinä ovat mukana. Minä itse olen tehnyt lisätarkistuksia, joissa olen, jotka ovat olleet seurausta asianosaisen kanssa käydystä keskustelusta osakkeenomistajien ja investoijien kanssa, jotka ovat, näissä pyritään varmistamaan sitä, että eh, riski eh, otetaan eh, palkitseminen suhteessa mahdollisiin intressikonflikteihin ja sitten myöskin maksut, joka liittyy myöskin suhteessa tähän palkkioihin, palkitsemiseen. Tämäkin on tärkeä asia, pitäisi katsoa. Ajatellaan sitä, että varmistaisimme se, että meillä on oikeanlainen tasapaino in capital. Uh, again, looking at the bonus. Pääoman ja palkkioiden palkitsemisen välillä, mutta tulemme myöskin tarkistamaan jotakin korpaistyksiä, jotka liittyvät tähän palkitsemiseen, joita ovat tehneet kollegat ja minusta tässä on ollut hyviä tarkistuksia, jotka parantavat tekstiä. Kolmas alue, jossa on tarkistuksia, ovat erityiset valvontamenetelmät, jotka liittyvät mutkikkaisiin varmistumisperiaatteisiin ja on niin ehkä mahdollista löytää kompromissi monista tarkistuksista, joita täällä on tehty. Ja monet tarkistukset, jotka liittyvät analyyseihin ja siihen, että pyritään Do markkinoihin ja tällä alueella pitää olla hyvin tarkka, koska monet säätelijät ovat todenneet, että niillä ei ole kykyä tehdä tätä, kapasiteettia tehdä tätä, joten tärkeää, että me tarkastelemme tätä asiaa, jotta näemme sen, mitä todella tullaan vaatimaan ajatellen todellista valvontaa. Sen lisäksi meillä tämä demokraattinen valvonta, ja tässä on tarkistuksia, jotka minusta ovat olleet suureksi avuksi. On myös teknistä tarkistuksia, joista olen valmis keskustelemaan yksittäisten jäsenten kanssa ja uskon, että ne voidaan yhdistää helposti tekstiin, mutta jos voisin keskittyä nyt siihen, mikä on avainkysymys, mikä on aikataulu. Ihmiset ovat tietoisia siitä, että Basel-komitea kokoontui huhtikuun 9. päivä Japanissa ja tuossa kokouksessa jotkin oikeusviranomaiset totesivat, että niillä on suunnitelmia toteuttaa nämä he tulevat asettamaan käyttöön näitä CDR-vaatimuksia. oli myöskin pohtimaan mahdollisia muutoksia aikatauluissa siltä pohjalta, että on mahdollisesti yksittäistä todistusta siitä, että tällaista todista vaikutusta talouteen, mutta en ole valmis siihen, että halutaan lykkäystä siksi, että vain halutaan lykkäystä, ilman että sehän on olemassa varsinaista todistetta sen tarpeellisuudesta. Mutta Basel itse on, joka lähtee Baselista siis heillä haluaisivat tarkastella itse uudestaan tätä toimenpiteitä ja vasta mieltä, että ehkä on syytä, ei kenties lykätä asiaa, mutta mahdollisesti ottaa käyttöön jotakin vaatimuksia, mikä on järkevää. Meidän silloin rakentaa omaan aikatauluumme. Me, me tulemme saamaan vaikutusarvion, jota olemme vaatineet toukokuun puolivälin mennessä ja teemme uusia esityksiä kesäkuuhun mennessä, ja minä toivoisin, että me olemme nyt tehneet tämän mietinnön osalta, että meidän täytyy tehdä kompromissiasetukset siis ja saada aikaan äänestys. Totta kai otan vastaan neuvoja sekä varjoesittelijöiltä että puheenjohtajalta siitä, milloin tämä olisi paras järjestää tämä äänestys. Mutta haluaisin kuitenkin korostaa kollegat sitä, että meidän täytyy pyrkiä etenemään tällä alueella. Direktiivi tullaan julkaisemaan ennen vuoden loppua ja me tarvitsemme uusia parkitsemisesityksiä ennen ensimmäistä tammikuuta 2011. Toivon, että värjestöt tulevat tukemaan minua. Esittelen sinä, että tulemme saamaan nämä esitykset mahdollisimman pikaisesti aikaan. Minä halusin kuitenkin tästä kommentin tästä asiasta, äh, arvopaperistamisesta äh, sen, että meidän ei pitäisi tukea laajaa rajatonta. Because I certainly think that such a measure grandfathering-esitystä, koska tämän tyyppinen esitys voisi mahdollisesti johtaa siihen, että olisi eh, jotakin eh, myrkyllisiä arvopapereita ja tällä kenties pyrittäisiin kattamaan mahdollisia menetyksiä, joten meidän roolimme tässä valiokunnassa ja meidän itsemme lainsäätäjinä on tässä tapauksessa eh, katsoa, että veronmaksaja kenties joutuu uudestaan pelastusoperaatioihin osalliseksi. Tämä, tässä pitää olla varovaisia. Meidän vielä ole tilanteessa, jossa olisimme täysin vapaita siitä, ettei toistuisi finanssikriisi joten meidän on tehtävä työtä pankkien kanssa, jotta niillä on pääomaa kaikkia, kaikkia pääomaa vastaan, miten, miten, miten niillä on vastuu. Miten pyrkiä vastaamaan huolimatta siitä, että saadaan nämä pääomavaatimukset, jos sitä jos pankit pystytään täyttämään osoittaa että niillä ei ole riittävästi pääomaa, niin pitää pyrkiä vakuuttamaan siitä, että niiden täytyy täyttää pääoman vaatimusta. Olisi myöskin muistaa jäseniä siitä, että jotkin pankit, jotka aktiivisemmat ajaneet viivästämistä, ovat ne, jotka maksavat valtavia bonuksia, joten kysymys täytyy silloin esittää siitä, eikö tämä rahoitus nyt osoittaa siihen, että kerätään pääomaa sen sijaan, että keskityttäisiin siihen, että maksetaan bonuksia, kuten kollegat tietävät vuonna 2009-2010. No, joten ehdotan kollegoille, että tulemme tarkastamaan tätä Baselin uudistamista ja keskustelua, jotka siihen liittyvät. Pyrin saman aikaan pragmaattisen rakentavan tien eteenpäin, jotta jolloin pankit täyttäisivät CRD3-vaatimukset, mutta samaan aikaan me emme tässä valiokunnassa halua mitään riskejä veronmaksajille. Ja tietenkin mitä täytyy lyödä uudestaan päivämäärä tapaamiselle, jos olet mukana varjostelijat. Tätä ei voitu Strasbourgissa pitää, koska minä en sinne itse päässyt. Mutta me tulemme sitten katsomaan uutta päätöstä, joka on, jonka on Baselin komitea Japanissa, joten on, tämän täytyy ottaa huomioon. Mutta kuten sanoin, en halua, että tähän mietintöön rakennetaan lykkäystä. mitä pitää edelleen tarkastella näitä asioita ja saman aikaan ylläpitää vauhtia, jolla saadaan tämä asiajärjestyksen ennen ensimmäistä tammikuuta 2011. En pyytä sitä kollegat antaisivat näkemyksen minun tietooni näistä asioista ja laajalti katsottuna 2000 yli 200 tarjousta on tehty, niistä on hyötyä. Ja varm, että löydämme kompromisseja, jotka parantavat tekstiä. Kiitos. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Herra Karas, haluatteko te puhua? No, kyllä, puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin todeta, että meillä oli oikein hyvä keskustelu varjoesittelijöiden ja esittelijän kesken näistä tarkistuksista Meille vielä muotoilleet loppuun mahdollisia kompromisseja. Vielä pöytää vielä puhdistamatta tässä suhteessa. Toinen, se, toinen asia on sama meitä esittelijän kanssa siitä, että yhtäältä meidän pitää viivytellä, mutta taas toisaalta emme saa lähteä sooloilemaan Euroopan tasolla tässä nykyisessä, nykypäivän vaikeassa tilanteessa. Se ei ole mielekästä. Näin ollen meidän täytyy pitää kiinni aikataulusta, mutta se, että siirrettäisiin äänestystä ensi viikolle, mutta e, e, se, ei, se ei, ei saa kuitenkaan vaarantaa aikataulua kesää silmällä pitää, koska meidän täytyy tarkkaan vielä selvittää. Ei ole mitään mieltä siitä, siinä, että niin kuin Baselin kohdalla, että me lähtisimme epätasaisesti soveltamaan tätä verrattuna Yhdysvaltoihin. Ja Yhdysvalloissa, Yhdysvalloissa olemme kuulleet, että siellä ei ole tarkoitus vuoden 2011kaan aikana lähteä tätä täyten, panemaan täytäntöön. Siksi meidän pitäisi ainakin käydä yhteinen keskustelu aikataulusta tämän täytäntöönpanon osalta. Ja näin ollen konsultointia vielä tarvitaan. Olen myös samaa mieltä siitä, että, että me tarvitsemme Euroopan tason poliittisen signaalin siitä, että Euroopan unioni on G20, tulee panemaan täytäntöön G20 päätökset ja että me emme epäile halua asettaa epäilyksen alaista sitä, sitä että me, ettemmekö me haluaisi nopeaa päätöksentekoa korvauksista ja hyvityksistä ja palkkiojärjestelmistä. Meidän täytyy puhua näistä yksityiskohdista, eh, niin kuin eh, esittelijäkin esitti. Minun mielestäni kesäkuun eh, kesä, äänestäminen kesäkuussa olisi järkevää sisällöllisesti. Seuraavat asiat ovat meille tärkeitä. Komission pitäisi selvittää vielä CDR2 avoimet kysymykset mahdollisimman pikaisesti. On useitakin kohtia, joita CDR2 täytyy selvittää erityisesti komission tasolla, varsinkin kun on puhe kansainvälisestä yksituumaisuudesta. Tähän mennessä emme ole kuitenkaan kuulleet komissiolta mitään tässä, tässä asiassa. Tämä koskee erityisesti myös arvopaperistamista CDR, CRD 2. viime kaudella havaittiin, että komission tulisi selvittää se, että, että miten prosenttiosuutta nostetaan ja mitkä vaikutukset sillä on taas arvopaperistamismarkkinoihin. Tällaista selvitystä ei tähän päivään mennessä ole saatu. Basel 1, siirtyminen Basel 2, sitä ei saa pitkittää tarpeettomasti. Ja yleinen tarkastuslauseke palkkiopolitiikasta täytyy, sillä täytyy varmistaa, että EU ei lähde väärään kilpailuun tässä asiassa. Se, että eurooppalaiset pankit Euroopan pankkivalvonta ja arvopaperivalvonta täytyy ottaa osaksi tätä prosessia ja nämä erityisen hankalat jälkiarvoperistäisimmiset ovat vielä edelleenkin auki. Näin ollen äänestyksen siirtäminen ja selvennyksen saamisen palkkiojärjestelmään ja seikka, seikkaperäiset keskustelut kompromisseista tästä itse asiasta kompromissiehdotuksista siis. Ja kolmanneksi komission täytyy selvittää kaikki avoimet kohdat CRD kolmosesta, kakkosesta ja toimittaa ne valiokunnalle, jotta ne voidaan ottaa huomioon päätöksenteossa. Kiitoksia. Uh, thank you. Kiitoksia. Se, haluatko muut varjoesittelijät puhua? Viki? Um, thank you and thank you Arlene for the... Kiitos Arlene siitä työstä, jota olet laittanut tähän työhön ja meillä on tullut mielenkiintoisia tapaamisia varjostelijoiden kanssa odottanutta mielenkiintoista tapaamista Nyt niin, tämä on erittäin tärkeä, tärkeä lainsäädäntöä, koska tämä on se asia, johon me toivomme pankkien nyt ryhtyvän, jotta ne saavat siivottua taseitaan. Ja ajatellen sitä, että on täysin kestämätöntä palkitsemis politiikkaa, jota monet pankit harjoittavat. Aikaisemmissa kuulemisissa olen todennut, että on tärkeää, että nämä toimet toteutetaan ja että kumulatiivinen vaikutus pääoman lisäämisestä, pelkästään CDR 3, vaan CDR 4 myös, jonka täytyy merkitä sitä, että on olemassa käsirajoitus sille, miten paljon voidaan todella lainata pääomaa todelliselle taloudelle. Kysymys on siitä, millä tavalla pantaa toimeen, mitä tulee olemaan vaikutus ja miten turvaamme sen, että tässä sovitaan kansainvälisesti, ei vain euro- eurooppalaisesti. Mielenkiinnolla kuuntelin, miten esitteli järkevästi esitti, että meidän pitää tarkastella sitä, mitä tapahtui viime Basel-komitean kokouksessa. Minusta oli myönteistä, että Yhdysvallat tulisi, että se alkoi, voisi panna tätä toimeen ensi vuoden puolesta välistä Ison-Britannian instituutiot edelleen haluaisivat nähdä, että tämä tulisi voimaan jo ensimmäinen tammikuuta 2011, mikä on meidän ensimmäinen määräaikamme. Ymmärrän kuitenkin, että muut pankit ovat lopanneet huomattavasti pidemmistä ajoista, jopa vuoteen 2014 asti, jota jotkin komitean ovat ehdottaneet, ja minusta se ei olisi siedettävää viisi vuotta tämän kriisin jälkeen, pankkriisin jälkeen, ei myös vieläkään lyhtyneet tähän arvopaikastaistumiseen. Joten käytännön osalta Baselissa on paljon kysymyksiä. Baselissa on tarkasteltu näitä kysymyksiä. Niillä oli kokous. En oikein ymmärrä, miksi meidän pitäisi ottaa toukokuun puoleen väliin. Haluaisin tietää, miten me tulemme saamaan tätä tietoa, koska tarvitaan julkisuutta nimenomaan tiedoille, luvuille, avoimuutta myöskin tiedoille ja luvuille, joita me tarkastelemme, koska ei riitä, että pankit vain toteavat, että tätä ei voida tehdä ilman, että voidaan katsoa, mitkä voisivat vaikutukset olla. Mitä sitten tulee siihen, mitkä, mistä pääomasta on kysymys, niin omissa keskusteluissa olen sanonut, että mikä sanamuoto on ongelma, missä tarvitaan hiukan enemmän aikaa. Kaksi tarkistusta, jotka olen tehnyt, toinen niistä on melko tekninen, joka koskee synteisesti rakennettua äh, arvoperistamista, joka olisi historiallinen ja jossa äh, olisi vaatisi lisätyötä, mutta joka liittyy myös maksimaalisiin tapioiden leikkaamiseen. Kun keskustelemme Baselista, olen siis noudattanut sinun ehdotuksia, niin sinun kieltäsi Aalin, joka liittyy siis tapioon. Haluaisin nähdä sitä, että tapahtuisi täysi lykkääminen toimeenpanossa. Minusta tämä on sitä, että olisi antaisi liikaa aikaa eri instituutioille. Ennen kaikkea, jos kysymys olisi todellakin päivämääräistä, joka on vuonna 2014. Minusta palkitsemista koskeva kieli, jossa saisimme aikaan järkevän äh, kompromissin, mutta niin panna tomiatakin, missä sovisi 20 en tämän vuoden loppuun mennessä, siitä olisi paljon apua. Olin hiukan huolissani siitä, että Yhdysvaltain pankit maksavat bonuksensa ennen joulua. Euroopan pankit koulun jälkeen ja pelkään pahoin, että jos asetamme lainsäädäntöä, joka tulisi voimaan juuri sillä hetkellä, silloin kaikki pyksivät kiertämään sen äh, tavalla tai toisella näillä maksatuksilla, mutta pyrimme kuitenkin valvomaan tätä ja tästä voidaan käydä keskustelua myöhemmin keskustelussa, että tullaan käymään. Joten tämä on tärkeää. Pankkien täytyy ryhtyä toimiin nyt. Me tarvitsemme avoimuutta näiden lukujen osalta ja ei ole hyväksyttävää, että tätä pyritään lykkäämään siksi, että halutaan paljastaa sitä, mikä on, on pääoman taso. Mr. Campbell. Edustaja Campbell. Mitä? Euh, Minä en aio tehdä tähän tarkistuksia yksityiskohtaisesti, tai en aio puhua niistä nyt yksityiskohtaisesti, koska meillä tulee vielä tilaisuus siihen myöhemmin, mutta meillä on kuitenkin kolme seikkaa, johon pitäisi kiinnittää huomiota. Ensinnäkin kansainvälinen yhteistyö ja sitten, että meillä olisi koherentimmat säännöt USAn kanssa, se on yksi asia. Ja tämä viesti, joka lähetetään Euroopan kansalaisille, jotka eivät voi nyt jäädä odottamaan. Lehdistöhän on täynnä sellaisia otsikoita, jotka osoittavat, mitä on tapahtunut äh, rahoitusmarkkinakriisissä. Anteeksi. Anteeksi, nyt täällä tulkkauksessa on ongelma. Meille tulee englannin kanavalla Saksaa. Täytyy, voitteko laittaa asian kuntoon? I guess somebody's got to say something. Jonkun täytyy sanoa jotakin, että nähdään toimiiko tämä. Aloitan alusta, eikö niin? Um, so je, je disais que sur... Niin, sanoin siis, että niin, puhuin tästä aikataulusta. Kolme seikkaa. Ensinnäkin tämä viesti siitä, että toivomme yhteistyötä USAn kanssa – ja toinen viesti on se, että emme voi kansalaisten edessä tai kansalaisille lähettää sellaista viestiä, että menemme jälkeen taas taaksepäin tai vetäydymme tässä sääntelyssä ja kolmanneksi tästä palkkio- ja palkkajärjestelmästä. Eurooppalainen lehdistö tulvii otsikoita, jotka osoittavat, että vanhat käytänteet ovat jälleen otettu käyttöön. Eli meillä on Euroopan parlamentissa vastuumme osoittaa, että eurooppalainen lainsäätäjä on aktiivinen eikä vetäydy vastuustaan. Ja jos nämä uudet säännöt nyt korvataan jollakin uusilla, niin meidän täytyy välttää sekä moraalisesti että poliittisista syistä sitä, että tämä rahoitusjärjestelmä uudelleen on tilanteessa, jossa ei ole sääntelyä. Meidän täytyy teknisesti ajatella siten, että me tarvitsemme aikaa, jotta tähän uuteen järjestelmään voidaan sopeutua. Uudet säännöt otetaan käyttöön ja sitten katsotaan, miten siirtymäaikana toimitaan. Tässä on puhuttu vuosista 2014 ja 2015 ja Tämä ei ole kansalaisten kannalta mitenkään siedettävää eikä hyväksyttävää, kun ajatellaan meidän rahoitusjärjestelmämme tehokkuutta. Ja sitten jos odotamme viisi vuotta siihen, että nämä uudet säännöt on käytän, käytössä, niin sitten ehtii syntyä uusi kriisi. Kun puhutaan veroista. Sitten sanotaan, että CRD2, tämä pääomavaatimusdirektiivi, on tässä asiassa taustalla. Ja sitten taas otetaan uusi teksti, johon viitataan. Ja kun käsitellään tiettyjä asioita, niin lykätään niitä jonkun toisen tekstin tai viittaussuhteen vuoksi. Meidän täytyy siis lähettää selkeä viesti kansalaisillemme siitä, että Euroopan parlamentti on kykenevä tekemään lainsäädäntöä tälläkin ajalla riittävässä aikataulussa. Mr. Portash, did you... Sitten Portash, haluatteko sanoa jotain? Eikö? Ole Schmidt. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja ehkäpä sanon jotakin sellaista, joka ei, jota ei kovinkaan kiitellä, mutta, mutta hyvin toimivat pankit ovat hyvin tärkeitä markkinataloudessa, jopa sosiaalisessa markkinataloudessa. Ja uskon, että on kummallista, että me käytämme tämän tyyppistä retoriikkaa. Ainakin minun tarkistukseni ja monet tarkistukset pystyvät parantamaan taloutta Euroopasta, joka on kuitenkin kärsinyt kovasti. Jos me olemme viisaita, enkä usko, niin kuin kuulin, että tuota pitäisi paljastaa minut, meidän pitäisi pohtia sitä, että me emme saa estää markkinoita enempää entisestään, joka on muutenkin jo kärsinyt. Siksi uskonkin, että meidän pitäisi tasapainottaa tätä lähestymistapaa ja minusta en, minä ole suinkaan äh, hävilläni siitä, että minua on, pankit ovat lobanneet minua, koska jos te sanotte, että jokainen pamppi on äh, alipääomitettu, silloin se on väärin. Eräät pankeista kokevat ongelmia tämän uuden direktiivin kanssa ja muidenkin direktiivien kanssa, ja niillä ei ole liian vähän pääomaa. Niillä on ongelmia tämän uuden järjestelmän kanssa Siksi olen kovin iloinen siitä, että te pohditte nyt, äh, Rova McCarthy, että voisitte hyväksyä tällaisen Facing In-jakson tai sisäänosojakson. Minusta ei tätä tarvitse ollenkaan hävetä tai sanoa, että, ettei tämä anna oikeaa signaalia kansalaisille ja suurelle yleisölle tai jollekin muulle. Niin kuin olen tässä keskustelussa kuullut, luulen, että yksi meidän tavoitteemme on tässä valiokunnassa, että yritetään nyt edes kuunnella ja pitää ajatukset päässämme samaan aikaan. Usein niin toimimme hyvin pragmaattisesti ja, ja järkeviä päätöksiä tehdään kuitenkin loppupeleissä. Vähän niin kuin saduissa. Olen lukenut satuja lapsille ja silloin, kun he pelkäsivät, niin sanoin, että kuitenkin loppupeleissä kaikki kääntyy, kääntyy hyvin. Ja nyt jos käsittelemme yksi tärkeimpiä direktiivejä yhdessä muiden kanssa, sanoisin kyllä, että kyllä me päädymme kohtuullisen hyvään tilanteeseen. Ja lopuksi toteaisin, että omalta kannaltani globaali vaikutus ja globaali konsepti on keskeisen tärkeää, että meidän täytyy kuunnella sitä, mitä tapahtuu muissa, muilla mantereilla. Erityisesti tietenkin Pohjois- tämä, pohjo, tämä linkki Atlant, Pohjois-Atlantin yli. Mutta luulen, että teidän konseptinne, esittelijän konsepti oli oikein hyvä. Ja voisin kuvitella, että te ette tue kaikkia minun tarkistuksiani, mutta ehkäpä voisit tukea ainakin osaa minun tarkistuksestani. Kiitos. Thank you, uh, Berk- Kiitoksia. Berkhard Balz. Herzlichen Dank, Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Minultakin aluksi sydämellinen kiitos esittelijälle. Ehkä muutama kohta minulta. Minusta tällä hetkellä on monia hankkeita, jotka liittyvät omapääoman vaatimuksiin. Kuitenkin aihetta keskustellaan, siitä keskustellaan siis eri tasoilla, Baselin tasolla, Euroopan parlamentissa, Euroopan unionissa, SEPSissä, mutta myöskin eri kansallisilla tasoilla jos pelkästään ajattelee yksittäisten ehdotusten laatua, joka koskevat asiaa, voi todeta, että toimenpiteiden kasautuminen kokonaisuudessaan mahdollisesti voisi olla liikaa pankeille ja instituutioille. Jos ajattelee nyt tätä esitystä, joka on käsillä, minusta on hyvin tärkeää, että me kansainvälisesti pyrimme turvaamaan yhtäläiset toimintamahdollisuudet. Siksi vaatimusdirektiivi kakkosen vaatimusten tulisi vasta Vaaselia. Tässä mielessä minun suurin huolenaiheeni, mutta myöskin suurin arvostelun kohtani on toimeenpano päivämäärä, jota tähän saakka on esitetty. Minusta tämä päivämäärä on liian varhainen ja epärealistinen toimenpiteet, tästä olemme kaikki varmasti yhtä mieltä täällä, ovat välttämättömiä, siitä ei ole epäilystäkään. Kuitenkaan ei ole apua siitä, että pikaisesti toteutetaan näitä hätiköiden. Tällaiset toimenpiteet, jos, niitä, jos niissä liioitellaan, ne voivat johtaa päinvastaisiin tuloksiin kuin on toivottu. Tällä hetkellä Euroopassa minun kannaltani ja monien asiantuntijoidenkin mielestä ei ole mitään luottokriisiä, mutta jos halutaan panna toimeen kaikki määräykset, silloin vaatimukset, jotka koskevat pankkeihin, tulevat moninkertaistumaan, jolloin tarvitaan pääoma, täytyisi vetää markkinoilta, eikä olisi käytettävissä toisaalla. Jos me emme ole varovaisia, saamme aikaan luottokriisin, jota me itse asiassa pelkäämme. Toisaalta ehdotuksessa on monia elementtejä, jotka minusta ovat sellaisia, että niitä voidaan tukea. Tästä syystä Haluan painokkaasti korostaa, että olen yhtä mieltä herra Karasin varjoesittelijän esitystä, joka merkitsi sitä, että direktiivi jaettaisiin osa, joka koskisi tätä palkitsemista ja se korostaisi nimenomaan riskiarvoa ja tämä voitaisiin panna toimeen ensimmäisen tammikuuta mennessä ensi vuonna. Sitten voidaan sanoa, että jotka liittyvät uudelleen arvoperistamiseen, niitä voitaisiin lykätä, jotta jäisi enemmän aikaa ottaa käyttöön korkeimpia vaatimuksia koskevia määräyksiä. Catherine Steiner. Mr. Steiner. Thank you, eh, Madam Chief. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän esittelijää. Eh, herra Schmidt puhui eh, sadoista. Minusta tämän kauhutarina. No, ehkä tämä päättyy onnellisesti, mutta se jää nähtäväksi kiitän kuitenkin esittelijää hänen tekemästään kovasta, hänen tekemästään työstä. Hän on pyrkinyt varmistamaan sen, että saamme läpinäkyvyyttä. Ja luulenkin, että ymmärrän, <clears throat> että me haluamme nähdä tämän myös äh, toteutuvan käytännössä äh, vuoden 2011 tammikuussa. Mutta kun muistamme, mitä on tapahtunut USAssa, meidän täytyy ymmärtää syyt siihen, minkä takia on ehdotettu viivästystä. Ja Baselin komitea on usein esittänyt näyttöä. Kysyisinkin Sikteristä, milloin seuraavan kerran Baselin komitean edustajat tulevat tähän valiokuntaan antamaan näyttöä, koska se olisi todella hyödyllistä. Mitä taas tulee ensi viikon äänestykseen, minusta viime viikolla sen epäsimme, koska koska äh, Strasbourgissa ei ollut riittävästi väkeä paikalla näiden äh, tulivuoriongelmien takia, mutta tämä on tietenkin esittelijän ja varjoistelijan äh, päätettävissä, milloin äänestys on, mutta tätä on sellainen asia, joka on oleellisen tärkeä kansalaisten kannalta. ja meidän on, täytyy saada tästä päätöslausuma aikaan. Ja, ja täytyy täytyy huolehtia päätövaatimusten osalta myös siitä, että eilisten virheet eivät toteudu tänä päivänä uudelleen. Gunnar Högmark. Thank you very much. Um, uh, Kiitos. Aika ajoin ajattelen, että kun me keskustelemme rahoitusmarkkinoista, teemme sen tavalla, jonka mukaan ne lisäisivät tässä loistavassa eristäytyneissä ja sitten vahingoittaisivat muuta taloutta. Nämä, näin ei kuitenkaan ole. Herra Schmidt aivan oikein sanoi, ja täällä mätin toinenkin ulottuvuus, nimittäin tämä transatlanttinen yhteys. Me tiedämme kaikki, että viime päivinä tehtiin päätös muuttaa sääntöjä, jotka koskevat kansainvälistä valuuttarahastoa. Siinä Kiina ja muut taloudet saavat voimakkaamman aseman. Tämä on merkki siitä, että talous on muuttumassa. Ja kun me keskustelemme tästä asiasta, ja pääoman vaatimuksista. Meidän täytyy sitten päästä kakkosesta, meidän täytyy keskustella myöskin siitä, mikä niiden vaikutus talouteen on kokonaisuudessaan. Olemme juuri kärsineet valtaisan eh, finanssikriisin Euroopan taloudessa, ja varmaankaan kukaan ei ollut kovinkaan iloinen tästä. Meidän tarvitsee kuitenkin varmistaa, että ei synny uutta samanlaista kriisiä, koska silloin rahoitusmarkkinoiden vaikutus voisi mennä siihen suuntaan, että liian voimakas säätely luo uutta rahoituksellista epävakautta. Jos meillä on talous, joka on lahaamassa jäljessä tai, tai jossa lisätään pääomanarvoa, silloin tällä ei synny pelkästään vaikeuksia reaalitaloudessa, jos voidaan erottaa tästä rahoitusmarkkinataloudesta tal- ja haluaisinkin lähettää viestin esittelijälle ja varjoesittelijöille, kun he tapaavat ja keskustelevat eri tarkistuksista, että he ottaisivat huomioon kaikki nämä asiat. Tässä talossa meitä mietityttää suunnitelma 2020, jossa korostetaan tarvetta investoinneille ja innovaatioille, eikä meidän pitäisi unohtaa tätä silloin, kun me keskustelemme pääomavaatimuksista ja pankeista koska jos olemme liian menestyksekkäitä riskien vähentämisessä rahoitusmarkkinoilla, tulemme näkemään laajemman, suuremman riskin, joka liittyy talouden vakauteen kokonaisuudessaan. Joten pyytäisin esittelijää ja varjoesittelijöitä keskustelemaan tarkistuksista ottaen huomioon koko talouden, ei pelkästään rahoitusmarkkinoita. Thank you. Wolf Klintz. Kiitoksia, Wolf Klintz. Ähm, Kiitoksia. Aivan lyhyesti sanoisin asiasta jotain. Tänään aamulla olin, olin finanssialan konferenssissa, joka oli, jossa oli komissaari Barnierin puhumassa, jossa kävi ilmi periaatteessa seuraavaa silloin, kun puhutaan siitä, miten riski, pankki, pankkiriski saadaan niin kuin konkreettisimmaksi käsiteltäväksi. Ja siinä tuli sille nämä pääomavaatimusdirektiivit. Periaatteessa, kun, jos me onnistumme siinä, että pankit voidaan järjestää siten, että meillä on silloin, silloin kun tapahtuu joku haaveri, niin että koko finanssijärjestelmä ei joudu kuilun partaalle, vaan että vaan ne osat, joilla vaikeuksia tai tuottavat vaikeuksia, että ne erotettaisiin muista pankkijärjestelmän osista, jotta ne voisivat jatkaa toimintaansa. Silloin voitaisiin saada suht, suhteellisen järkevä sääntely aikaan. Tämä oli komissaarin kanta. Jos taas käy niin, että että me toteamme, että se ei, sitä ei voida toteuttaa, jos jokin pankki kaatuu, niin se kaatuu kokonaan, emme voi ottaa sitä osia pois silloin sääntely vaikuttaa voimakkaammin. Tämä on kiinnostava näkökohta, joka pitäisi ehkä ottaa sille myös tässä, yhteiskun- tässä yhteydessä. Okay, thank you. Kiitoksia. Minä olen säästänyt kommenttini Alden varjostelin jälkeen semminkin nyt tässä esitettiin kysymys sihteeristölle. Suurin osa on kuitenkin tullut sanottua. Kiitän kovasti esittelijää siitä avoimuudesta, jota hän on osoittanut neuvotteltaessa varjostelijoiden kanssa. Ja me näemme, että me olemme löytämässä yhteistä pohjaa, vaikkakaan vielä sanamuodot eivät ole vielä valmiita. Vastaan oikeastaan siihen kohtaan, jonka Gunnar Högmark otti esille. muistetaan valiokuntaa siitä, että että kuulemistilaisuuksessa meillä olemme saaneet sekä Olli Rehniltä että Michel Barnierilta kirjalliset kommentit siitä, että, että ne ovat, he ovat pohtimassa näitä, tämän la, tilannetta lainsäädännön osalta kriisin jälkeen. Eikä tämä koske pelkästään tätä pääomavaatimusdirektiiviä, eikä ole kysymys pelkästään pääomavaatimuksista, vaan on, kysy, on kysymys siitä, miten se vaikuttaa kaikkeen muuhun ja vaikutukset ovat todella suuret. Ja olen samaa mieltä siitä, että me yhtäältä me olemme pyrimme turvaamaan pankit ja pankin, pankkien pääomat, ja taas toisaalta samaan aikaan me olemme pyrimme turvaamaan sellaiset osat, jotka ovat säilyttämisen arvoisia. Me olemme käynnistämässä mahdollisia pelastusrahastoja, onko tämä kaikki sen väärti, niin se luo kuitenkin myös mahdollisesti ongelmia makrotalouden tasolla, koska tästä kuitenkin puhutaan valtavista rahasummista, jotka otettaisiin pois to, reaalitalouden tukemisesta. Se, mikä kun muistamme, että kaikki, jokainen patentti, joka taka, ja jokainen toimi, joka tehdään pääoman turvaamiseksi, silloin saman aikaan otetaan kymmenen samanlaista tointa pois reaalitaloudesta. Tämä on sellainen problematiikka, joka edessämme on, mutta fakta on myös se, että meidän täytyy jotakin tehdä. Ja katson, että ehkä tässä pitäisi käyttää grandfatherin lauseketyyppisiä ratkaisuja ja phasing in ratkaisuja tällä erityisellä sektorilla, jotta pääomavaatimusdirektiivi toimisi. On kuitenkin hyvin tärkeää, että me eh, varhaisessa vaiheessa eh, ryhdymme eh, sijoittamaan näihin kauppatoimintoihin, koska tämä on kuitenkin sellainen, joka on jäänyt uupumaan. Edelleenkin voittoja tehdään ja kovia voittoja. Ja tämä on sellainen asia, josta sanotaan usein, että, että mitä suuri yleisö sanoo, ellei me ryhdy mihinkään lainsäädäntötoimiin. toimiin Semminkin kun me näemme, että bonuksia maksataan edelleenkin. Sitä ei todellakaan voida hyväksyä, että me emme tekisi mitään tähän. Ja meidän täytyy löytää myös ratkaisuja äh, sen osalta, että voitaisiin erottaa investointipankki ja tavallinen investointitoiminta ja tavallinen pankkitoiminta toistaan. Ja eräät maat eivät tähän tyydy, toiset taas tyytyvät mutta vaikea toimisi joka tapauksessa on. Siksi katsonkin, että meidän täytyy osoittaa suurelle yleisölle, että me olemme vakavissamme, jotta saataisiin tämä kasinopankki toiminta hallintaa. Ei se välttämättä pahakaan ole. Meidän täytyy kuitenkin muistaa, että puhutaan investointipankkitoiminnasta, jota se parhaimmillaan onkin, että investoidaan talouteen, joka tuottaa taas paljon sellaisia asioita, me haluamme, me emme saa kuitenkaan infrastruktuuria, jota me tarvitsemme energiaan ja muihin, ellemme me äh, ellei meillä ole tällaisia pankkeja, jotka äh, huolehtivat tästä, äh, tästä toiminnasta. On kuitenkin tärkeää, että me teemme jotain myös bonus, bonuksille, ja me olemme varmaan kaikista samaa mieltä siitä. Lopuksi vielä toteaisin sen, että varoittaisin, siitä herra Karasio kiinnitti huomiota siihen, että meillä on on eh, erilaisia käsityksiä arvopaperistamisesta ja sihteeristö on nyt kasannut listan kaikista näistä avoimista ah, ah, kesken olevista asioista, joista olemme saaneet mitään selitystä komissiolta sen suhteen, minkä takia niiden, niin, eh, niin suhteen ei ole mitään tehty tai miksi ne ovat eh, aikataulusta jäljessä. Olenkin laatimassa kirjettä, joka saattaa lähteä tänään komission suuntaan, jossa pyydän selitystä asiaan mutta meidän täytyy muistaa, että monet näistä tarkastelulausekkeista ovat äh, trilogivaiheessa, jossa viilataan kompromisseja jo, ja jossa yritetään saamaan lainsäädäntöä valmiiksi. Siksi tämä onkin hyvin vakava asia. Pystymmekö me äh, käyttämään näitä tarkastelulausekkeita ja pääsemmekö me äh, sopimuksiin ja kompromisseihin, jos ne kuitenkin jätetään huomiota ilman mitään selityksiä. Siksi meidän täytyy vakavasti muistaa se, että niillä, niillä ei ole mitään tehty eikä mitään selitystä ole kuulunut komission suunnalta. Siksi olenkin laatimassa kirjettä. Ja tämä on nyt vain varoituksen sana, että meidän täytyy saada jonkinlaisia vakuutuksia siitä, että onko, meka, ollaanko mekanismi ottamassa käyttöön semminkin, jos ne tehdään rendezvous-lausekkeen pohjalta tai jonkun muun lausekkeen pohjalta tässä minun kommenttini ja palaan sitten vielä esittelijän luokse. Arliin, ole hyvä. Wait a minute, I've got two other dates. Anteeksi, pari muuta päivämäärää vielä. Ensinnäkin Catherine meillä on pää, Basel-komitean pääsihteeri tulossa 3. toukokuuta kuulemistilaisuuteen pääomavaatimusdirektiivistä ja aikataulu, jota esittelijä, minkälainen aikataulu silloin on mielessäsi? No aikataulu voisi olla seuraavanlainen. Toinen keskustelu 21. kesäkuuta, sen jälkeen äänestys eh, valiokunnassa 22. kesäkuuta, jos mahdollista. Ja sitten ehkä pääsisimme tämän kanssa heinäkuun eh, tai syyskuun ykköstäysistuntoon. Mutta tämä on tässä nyt yksi ehdotus aikatauluksi. Arliina. Well, I mean, I think the timetable... Niin. Aikataulu todellakin riippuu kompromissista, joita voidaan saavuttaa varjoistelijoiden kanssa. Voidaanko päästä sopimukseen asioista. Jos tämä onnistuu, äänestys voi olla pikaisestikin toteutettavissa. Minusta olisi hyvä, jos voisimme äänestää heinäkuussa niin, että voisimme antaa kuusi kuukautta sitten aikaa sille, että tämä tulisi voimaan. Ajattelen sitä aikataulua, joka Euroopan tasolla on näissä asioissa ja ajattelin näitä toimenpanokysymyksiä. Sitten muutama kommentti vielä. Kommentit, joita on esittävät olleet avuksi puheenvuoroissa, joita siis esitettiin. On ollut paljon puhetta siitä, että tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä. Olen tästä yhtä mieltä. Selvästikin me puhumme maailmanlaajuisista pankeista, tarvitaan maailmanlaajuisia sääntöjä, siksi meillä on Basel, jossa näitä sääntöjä asetetaan. Emme halua asettaa pankkejamme kilpailullisesti heikompaan asemaan mutta haluaisin kuitenkin sanoa selvästi sen, että ei ole EUn talouden etu, että olisi alipääomitettuja pankkeja. Siksi meidän pitää päästä eteenpäin tässä asiassa. Me olemme talousvaliokunnassa. Olen herra Smithin kanssa yhtä mieltä, että hyvin toimivassa taloudessa täytyy olla hyvin toimivia pankkeja, mutta toisaalta emme voi tehdä kaikkea sen pohjalta, mitkä ovat pank- päätöksiä sen pohjalta, mitkä ovat pankkien tarpeet. Ja kun täällä sanotaan, että, mitä, että on olemassa reaalitalous, jotka pitäisi ottaa huomioon, mitä herra Högmar sanoi, mutta silti minä haluaisin saada pankeilta todisteet, joita olen jatkuvasti pyytänyt sitä, miksi ne voi täyttää näitä vaatimuksia tämän aikamäärän puitteissa, ja mikä tulemaan vaikutus reaalitaloudelle on. Toisaalta sanoa, että, että komission jäsenvaltioiden pitää tehdä jotakin, mutta pankit itse ovat velvollisia kertomaan meille, jos niillä on ongelmia laintaa lainoja, jotka, mikä olisi seurausta siitä, että on näitä vakavaraisuusvaatimuksia. Ja ajatellaan sitä, mitä Baslista on kuultu, niin 12 kuukautta siis odottaneet sitä, että me hyväksyisimme lainsäädäntöä. Ja tämä ei voi olla mikään tekosyy äh, olla tarttumatta asioihin, koska me nyt pitäisi pankkien olla lisäämässä pääomaansa, niin ei tulisi odottaa lainsäädäntöä. Joten haluaa saada aikaan sen, että me luomme säännöt ensimmäisestä tammikuuta 2011, ja kun me puhumme toimeenpanoaikataulusta, miten me sitten asteittain otamme nämä säännöt käyttöön. Voisimme saada aikaan mekanismi, joka turvaisi sen, että pääoma lisääntyy samaan kuin, aikaan kun näitä huonoja, ö, huonoja, huonoja asetteen vara, vara, varaisuutta vakuutuksia siirretään pois heidän kirjanpidostaan ja en halua mitään huonoa järjetöntä lykkäystä, haluan sellaisen aikataulun, jossa, mukaan, jossa voidaan asettaen toteuttaa asioita. Mutta herra Smith on kaksi pankkia, jotka ovat lopaneet voimakkaasti näissä kysymyksissä siksi, että ovat sitä mieltä, että niiden tarvitsee lisätä pääomansa seitsemästä kymmeneen kertaiseksi. Ja jos pääoma pitää lisätä 70 kertaiseksi kuin mitä tällä hetkellä on, silloin heillä todellakin on vakava alipääomaisuustilanne. Ja tämä ei ole sellainen tilanne, jota meidän pitäisi suvaita Euroopassa pankkisektorilla. Ja selvästi on sanottu, tilanne, jossa olemme olleet suhteessa veronmaksajiin, on käytetty miljardeja euroja pankkien pelastamiseen. Ja nyt tässä mietinnössä todetaan, että jos pankit haluavat ottaa isompia riskejä, niin silloin niillä täytyy myöskin olla pääoma, joka vastaa sitä, niin että riski ei johda siihen, että sen maksavat veronmaksajat. Siksi meillä on näitä vakavaraisuusvaatimuksia, mitä tulee nimenomaan arvopaperistamiseen. Ja meidän täytyy todellakin pitää kiinni periaatteista, jotka tässä mietinnössä ovat, ovat saman aikaan meillä on jotakin joustavuutta, koska totta kai minäkin olen sitä mieltä, että pankki, joka on, en halua, että pankki romahtaa Euroopassa, mutta meidän ei pidä kuitenkaan tehdä ratkaisua sen pohjalta, että kaksi pankkia on sitä mieltä, että niillä on suuria ongelmia. Jos ne merkitsevät, että myöskin pankkia maksavat suurimmat bonukset. Ja olen yhtä mieltä siitä, että me haluamme tullakaan uutta finanssikriisiä, mutta meidän pitää nähdä lukuja, joita emme ole nähneet. Ja vastaus, jonka usein aina keskusteluissa on se, että minä en voi paljastaa teille, mitä ne ovat, koska tämä vaikuttaa meidän osakehintaamme, tai että me ei voi antaa lainoja reaalitaloudessa, jos meidän saman aikaan pitäisi pystyä rakentamaan eh, pääomaamme tämän aikataulun mukaisesti, ja täällä tullaan vaikutus teidän äänestäjiin, että tätä minulle sanotaan. Kyllä minulla on vastuuta suhteessa äänestäjiini mutta myöskin se, että he eivät joudu saman tilanteeseen, jos ovat olleet, jossa veromaksajat maksavat riskit, joita pankit ovat ottaneet. Ja minusta on olemassa järkeviä ratkaisuja. Tähän olen puhunut tästä komission jäsenen kanssa, joka on hyvin valmis tukemaan tätä mietintöä, jota olen esittämässä, ja ennen kaikkea suunnitelmien kompromisseja. Mutta kompromissi minulta ei ole se, että sanomme pankille sitä, että te voitte rajoittomasti lykätä asioita, voitte sitä grandfatheringia näiden huoneen huoneen osakkeiden ja huonon vakauden osalta teillä on, että jos veronmaksajat on maksamaan, me otamme vastuun käytännönläheisen lähestymistavan, joka johtaa siihen, että saamme asetuksen, joka toimii. Ja keskusteluita olen käynyt värjestöiden kanssa, niissä on käynyt selväksi, että he ovat kanssani yhtä mieltä niistä ajatuksista, joita minulla on tällä alueella. Joten pitäisi löytää hyviä kompromisseja. So people have made here today. Ja, mutta samaan aikaan en halua, että olisin pehmeä näissä asioissa, koska emme ole vielä sellaisessa tilanteessa, Rules in the US. Ja tämä keskustelun käyvä Wall Street antaa 40 miljardia dollaria eh, ja on käyttänyt 150 miljoonaa dollaria lobbaamiseen kongressissa. Me em, todellakin voimme ottaa objektiivisen lähes järkevää lähestymistä, joka hyödyttää pankkeja, hyödyttää taloutta ja eh, johtaa siihen, että veronmaksaja ei joudu kantamaan riskejä. Thank you. I gave you the... No niin, kiitoksia. Uusi aikatauluehdotus on tässä, mutta me, me saatamme se kaikkien tietoon. Me puhumme pääomavaatimuksista ja nyt puhumme pääomavaatimuksesta ja BSL Basel 2 ja vakavaraisuusdirektiivistä. Ensimmäinen keskustelu on nyt tulossa CRD 4 ja esittelijä on Otmar Karas voinko palata tähän aikatauluun, koska olen huolissani, että jos tämä menee syyskuulle asti, niin sitten on hyvin vaikeaa, erityisesti tämän korvausjärjestelmän osalta, koska se on kuitenkin herkkä asia ja niin kuin tiedätte, meidän täytyy kuitenkin saada tämä pitkälle tänä, tämän vuoden aikana. Ja jos, me, jos tämä menee syyskuulle tämä äänestys, niin silloin se on mielestäni liian myöhäistä. Ja pyytäisinkin, että pyritään aikaisemmaksi. Arlin kaiketi ehdotti. Ja minusta me, kyllä, minä varjastelen on valmis kompromissiratkaisuun. No kyllä me yritämme tätä, saada tämän heinäkuulle, mutta, mutta on kuitenkin tässä on valtavasti työtä, ei pelkästään tässä valiokunnassa, joka saattaa vaikeuttaa siitä emme kuitenkaan saa kaikilta muilta valikunnilta välttämättä evästyksiä heinäkuun täysistuntoa varten, mutta teemme parhaamme. Mutta nyt siirrymme CRT neloseen. Herra Karas. Ja, Frau Vorsitzende, ich möchte... Kiitos puheenjohtaja. Jatkaisin tästä edellistä keskustelusta ja pyytäisin yhtä asiaa kaikissa näissä kysymyksissä. Pääsemme tulokseen, hyvään tulokseen, jos yhteisesti lähdemme tekemään oikeita johtopäätöksiä tästä kriisistä ja kylmäpäisesti ryhdymme tarvittaviin toimiin. Ja hieman vähemmän pitäisi jättää varaa tunteille. Tietenkin tämä tilanne on jännittynyt, joka vaatii kylmäpäisyyttä. Ja aikataulukin on kiistaton, että Minähän olen ehdottanut, että jaettaisiin tämä kahteen osaan. Me pääsimme nopeasti sopuun palkkioista. Ja toinen ongelma on sitten se, joka koskee globaalia konseptia, että miten tämä muut säädökset pannaan täytäntöön. Kukaan ei ole sanonut, että, että etteikö korvausjärjestelmää saataisi 2011 alusta voimaan. No nyt sitten minun mietintöni. Meillähän on tämä mietintö ja myös edellinen keskustelu osoitte, että kuinka, tämä, kuinka tärkeä tämä on, että tämä kysymys saadaan oma mietinnön tasolla äh, johdonmukaisen keskustelun kohteeksi, jossa voi yhdessä keskustella. Meillä on nyt CRD3 ollut keskustelun kohteena samaan aikaan Baselin, Baselin CRD4, ja sitten meillä on G20. Ja ongelma parlamentin kannalta on se, siis Euroopan parlamentin kannalta on se, että nämä asiat saataisiin samanaikaisesti keskusteltavaksi, eikä vasta sitten, kun lainsäädäntöehdotus on pöydällä, koska vain tällä tavalla voimme vaikuttaa poliittisiin ratkaisuihin. Ja tämä on se tavoite tälle aamaloitemietinnölle. mietinnölle joka sitten samaan aikaan kuin cfd 3 mutta ennen kaikkea samaan aikaan kuin Basel-komitea toimii. Tämän, oma, tämä keskustelu on tarkoitus osoittaa, että Euroopan parlamentti on aktiivinen toimija ja että me vaikutamme emmekä pelkästään panne täytäntöön toisten aikaansaamia vaikutuksia. No tietenkin voimme käyttää tätä mietintöä myös siihen, että saataisiin foorumi poliittista selvitystyötä varten, jota tarvitaan lainsäädäntötyölle silloin, kun me käymme läpi konkreettisia lainsäädännön osia. Tämä on tavoitteemme. Baselin komitean ja komission Euroopan parlamentin työn koordinointi. Tämä vahvistaa myös komissiota sen koordinointitehtävässä Baselin komiteassa ja se vahvistaa myös Euroopan parlamenttia siinä, miten se pystyy vaikuttamaan Baselin komitean työhön. Se me näin se Basel 2 kohdalla. PK-yritykset ja vaikutukset reaalitalouteen tulivat esille vasta, Baselin komiteassa vasta sen toisen konsultaatiopaperin myötä, kun käytiin keskustelua Euroopan parlamentissa läpinäkyvyydestä. Tämä oli siis parlamentin ansiota. Me tarvitsemme johdonmukaista suunnittelua eri ehdotusten osalta. Ja meidän täytyy tehdä selväksi, että G20 pääomasopimukset likviditeetin ja laadun osalta pankkisektorilla, että niin sitä pitää vahvistaa ja samaan täytyy myös vahvistaa suhdannetilan vastaisia toimia. Se, mitä me joka tapauksessa vaadimme, CRD 3 ja 4, meidän täytyy kaikilla sektoreilla saada vaikutusarviointi käsille ja meidän täytyy tämä vaikutusselvitys ei ole pelkästään pankkisektorin asia, vaan meidän täytyy muistaa myös vaikutukset reaalitalouden tasolla. Siis kriisin reaktiona emme voi epäillä suin, ollenkaan sitä, että Basel kakkosen ajatukset meidän täytyy ottaa, ottaa oppia tästä kriisistä ja muotoilla Basel kakkosen johtopäätöksen tämän pohjalta. Ja on selvää, että, että tämä on välttämätöntä me tarvitsemme johdonmukaista konseptia, jolloin otetaan huomioon kaikki oleelliset lakiehdotukset. Tavoitteena täytyy olla uusi kasvu ja mahdollisuus pankeille rahoittaa reaalitaloutta, ja tässä täytyy myös panostaa erilaisiin rahoitusmuotoihin Euroopan unionin ja Amerikan välillä. Haluankin jakaa kahteen osaan tämä omalaita mietinnön, nimittäin poliittiseen osaan joka, ja siihen liittyviin vaatimuksiin sit, ja myös sisällölliseen osaan, jossa käydään läpi kaikki avoimet sisällölliset kysymykset, jotka täytyy selvittää. Yleisellä tasolla meidän tarvitaan me tarvitsemme likviditeettimääritelmät, meidän täytyy uudelleen määritellä likviditeettivaatimukset ja oman pääoman vaatimukset pääoman määritelmän pitää kattaa kaikki tapaukset, joissa on riskikomponentti mukana. Tämä on kriisin opetus meille. Täytyy myös todeta, että tällä hetkellä puhumme omaa, omaa pääomaa koskevista säädöksistä, kun taas kriisi koski erityisesti, oli erityisesti likviditeettikriisi. Meidänkin täytyy saada aikaan tasapaino oman pääoman ja likviditeettikysymysten välillä leverage-ratio, leverage-suhde on niin ikään selvitettävä. Suhdannetilan vastaisia toimia täytyy vahvistaa ja suhdanne myönteiset toimet, koska meidän täytyy pystyä vaikuttamaan niihin asioihin, jotka perustuvat suhtanteisiin. Meidän täytyy sitten tällainen yhden koon ratkaisu ei ole oikea tapa puuttua näihin suuriin muutoksiin. Erilaiset liikemallit ovat huolehtineet tästä kriisistä äh, Euroopassa ja se täytyy muistaa. Keskinäinen vaikut, likviditeetti, ehdotukset ja pääomasäädökset ja niiden keskinäinen vuorovaikutus täytyy ottaa myös tarkasteltavaksi. Siirtymäkauden säädökset voivat olla tärkeitä, jotta saataisiin jotta päästäisiin vanhasta säädöstöstä uuteen säädöstöön oman pääoman osalta. Ja Wolf Klintz jo puuttuikin tähän tänään, äh, että tänään on komissio, järjestetty komission workshop, jossa komissio on saanut konsultaation päätökset, jossa oli mukana 150 vastausta saatiin aikaan. Tämä konsultaatio täytyy ottaa huomioon myös äh, tässä omalla mietinnössä. Meidän täytyy miettiä äh, mahdollisia aiheita, likviditeettistandardeja, oman pääoman määritelmä, leverage-suhde, sitten tällainen tilan vastaiset toimet, systeemin kannalta oleelliset finanssilaitokset ja yhtenäinen säännöstö pankeille. Minusta tämä oma älytömietintö, sitä voidaan käyttää siihen, jotta saataisiin poliittiset tavoitteet määriteltyä ja jotta saadaan määriteltyä avoimet kysymykset ja jotta sitten annettaisiin myös tehtävät komissiolle ja Basel-komitealle ja meidän jäsenvaltioillemme, että neuvoteltaisiin Basel-komiteassa niin, että saadaan yksiselitteisesti päätökset aikaan. Silloin olla varmasti otettu se tärkein askel, joka on joka parlamentille kuuluu. Ja tässä olemme vahvistaneet komission koordinoivaa tehtävää. No mikä on aikataulu? Ensimmäinen keskustelu 26. huhtikuuta. Kuulemistilaisuus on 3. toukokuuta. Kuulemistilaisuudessa on paikalla vähittäispankkien edustajat, sitten Basel-komitean pääsihteeri, sitten edustaja OECDstä ja muut, muita edustajia. Sitten luonnos 20. toukokuuta viimeistään ensimmäinen kesäkuuta, sen tarkistusten jättöaika 28. toukokuuta sitten tarkistusten käsittely 31. 21.22. kesäkuuta. Näin ollen ensiksi saadaan CRD3 valmiiksi ja sitten kun CRD3 on saatu valmiiksi, sitten voimme tässä valiokunnassa syyskuussa voimme tehdä päätöksen ja sitten voimme mennä lokakuussa täysistuntoon. Tämä on tämän hetkinen ehdotus aikatauluksi. Me emme kilpaile kenenkään kanssa, vaan me luomme yhteydet tämän direktiivin ja taas toisaalta meidän poliittisten tavoitteidemme välillä ja taas ottaen huomioon avoimia kysymyksiä pyydänkin kaikilta avointa, läpinäkyvää ja johdonmukaista yhteistyötä tässä työssä. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Um, I'll... Kiitoksia. Sitten varjoesittelijät. Uuda Bulman. Hän katosi. No, Selvä. Siinä tapauksessa Herbalts. Baltz. kiitokset, rouva puheenjohtaja. Päinvastoin kuin CDR3 osassa, nyt puhumme jo tässä CDR4 asiasta, josta oli vielä konkreettisia ehdotuksia komissiolta. Minun mielestäni onneksi on näin, koska osa niistä asioista komission jäsenet joutuvat tällä hetkellä pohtimaan, ovat periaatteessa menossa täysin väärään suuntaan. Ennen kaikkea se, että samanaikaisesti olisi tiukempia vakavaraisuusvaatimuksia ja saman aikaan näillä voi olla siis kielteisiä vaikutuksia. Ensimmäisen konsultaatiopaperin pohjalta voidaan tehdä se johtopäätös, että tällä hetkellä riippumaton tunnus, pääoman tunnustaminen ei ole enää mahdollista se, että osakeyhtiön osalta tämä tulee johtamaan vaikeuksiin, joka voisi johtaa myöskin kilpailu vääristymiseen sellaisten instituutioiden välillä, jotka ovat eri muotoisia lainsäädännön kannalta. Ja toisaalta pidän myöskin tärkeänä sitä, että kun me nyt ajattelemme komissionetuksen mahdollisia yksityiskohtia, mehän ei tule sitä kokonaan kuitenkin se, että olisi yhtäläisiä mahdollisuuksia. Tällainen level trade show, joka minusta on huono ajatus, joka suhteessa Basel kakkosen heikko asia. Me ei toisaalta vaatia tällaista riskivaatimusta ja samaan aikaan saada aikaan lukkoon löytyjä lukuja. Toisaalta myöskin tämmöinen johtaisi myöskin siihen, että edistettäisiin riskikäyttäytymistä ja tehtäisiin tällaiset rahoitustuotteet houkutteleviksi, joita pidämme kriittisinä muissa yhteyksissä. Ja myöskin ajattelen sitten sitä, mitä epävarmuutta liittyy CDR-3 vaikutukseen. CDR-4 toteuttamisessa ei pitäisi hätiköidä. Meidän pitäisi ensin katsoa, miten pitkälle tähän asti sillä toimilla päästään ennen kuin voidaan katsoa, onko toimeenpano ollut aukotonta ja onko siinä kenties joitakin toimenpidetarpeita, mutta se mitä olemme saaneet aikaan ja miten, katsomme myöskin sitä, miten markkinat reagoivat. Tarvitaan siis kattavaa arviointia. Ja lopuksi vasta tällaisen kattavan vaikutusarvioinnin pohjalta voimme katsoa, miten tätä asiaa voidaan jatkossa käsitellä, joten tästä syystä en sen pohjalta, mitä Otmar Karas sanoi, muuta kuin että tuen sitä täysin. No niin, katsotaan, onko yhtään varjostelijat enempää paikalla. Kunnar, eikö Viki? Thank you. Um... Kiitoksia. Pitkälti samoja asioita on tässä CRD 4 kuin kolmosessakin on kysymys kuitenkin kansainvälistä standardien täytäntöönpanosta ja sen, huole- sen huolehtimisesta, että katsotaan niitä kumulatiivisia vaikutuksia eri pääomatasoilla pankeissa. Konsultaatiopaperit ja komission työasiakirja CRD 4 sisältävät monia tärkeitä asioita, likviditeettistandardit ja pääoman leverage-asteen leverage määrittely, luottoriskit, joista on keskustelu luottojohdannisten yhteydessä, sitten nämä suhdanne myönteiset järjestelmärahoitustoimet ja niin poispäin. EPA ja Tämä pitäisi tulla ottaa sille myös päätöslauselmasta. Tämä ei ole mitenkään yksi lainsäädäntökokonaisuus, vaan tämä tässä on kysymys useasta palasesta. Ja ilmeisestikin Baselissa ollaan selvittämässä näiden asioiden vaikutusta. Nyt jos aloitetaan likviditeetistä, no, tämä luottokriisi, tämä finanssikriisi alkoi luottokriisinä, mutta päätyi likviditeettikriisiksi hyvinkin nopeasti näin havaittiin markkinoilla. No mitä me olemme oppineet, että rahalaitokset, niillä täytyy olla likvidejä varoja riittävästi ja selvästikin että tässä on tällainen noidankehä syntynyt, että mitä useammat pankit, pankit tarvitsevat sitten äh, luottoa äh, hallituksilta. Olemme nähneet, että monet hallitukset ovat sitten luotottaneet. Tämä on vissi noidan kehänyt rahamarkkinoilla. Likviditeetti ja sitten tämä leverage-suhde, koska riskipäämällä hankitut varat eivät kuitenkaan huolettaneet siitä leveragesta, koska pystyttiin käyttämään vähäriskisiä sijoituskohteita. Olemme aliarvioineet näiden sijoitusten riskit pääomavaatimusten osalta. Siis vissiä vissi leverage-valvonta olisi tarpeen. Meidän kuitenkin täytyy ymmärtää, että, että tietyt riskit ovat vähemmän riskialteita kuin muut riskit. Että toiset riskit saattavat olla suotavampiakin leverage-vaikutuksen kannalta. Ehkä enemmän, käytetään rahaa enemmän taloa ostettaessa kuin autoa ostettaessa, kun hinnat vaihtelevat. Tämä on vähemmän riskialtis sijoitus kuin auton ostaminen esimerkiksi. Tämä on aika tyly instrumentti, tämä over leverage, leverage äh, suhde. Mutta tärkeää on kuitenkin likviditeetti, myös tämä huoli liian vähästä pääomasta Meillä on kuitenkin kansainväliset tilinpitostandardit. Että ehkä, ehkä voisi, eh, tässä nyt yritetään, kun yritetään pelastaa pankit lainsäädännön avulla, sitä tulkitaan toisella tavalla toisella kuin toisaalla. Pääoman määritelmä. Tämäkin on sellainen asia, jota täytyy kes- tarkastella keskeisesti, koska siitähän on kysymys näissä pääomavaatimusdirektiiveissä eikä nyt ole täysin selvää, mikä tämä pääomamääritelmä tulee olemaan tulevaisuudessa. Täytyy muistaa, että pääoma, joka kuuluu RD3, kattaisi häviöt taantuman aikana, mutta, mutta voidaan puhua myös pitkäaikaista luotosta. Ja vält, näin ollen niin kauan kuin Meillä on sellaisia tilanteita, että veronmaksajien rahoja menee pankeille pitämässä pankit pystyssä, kun samaan aikaan, kun ihmiset, jo, ihmiset eivät joutuneetkaan kärsimään tappioita. Meidän täytyykin selvittää, mikä on tämä perustavanlaatuinen määritelmä pääomasta, koska muussa tapauksessa syntyy epävarmuutta pankkiyhteisössä sen suhteen, että minkä tyyppistä pääomaa yritetään koota. Ja epävarmuushan ei ole mikään terveellinen juttu näiden rakenteiden kannalta. Ja sitten äh, suhdannetilan vastainen pääoma, tämä on tietenkin aika hankala. Meidän pitäisi saada varauksia, meidän pitäisi olla reservejä, jotta voitaisiin kattaa tällaiset antumajaksot. No, minä olen huolissani siitä, että että kun lainataan rahaa, että se saattaa johtaa tällaiseen niin kuin mallitettuun lainaamiseen, jos katsotaan historiallisia tappioita ja tulevia tappioita, niin silloin saatetaan luoda enemmän kuplia tulevaisuuteen. Meidän täytyy olla tietoisia siitä, että historialliset tappiot eivät välttämättä mahdollista tulevaisuuden ennustamista. Tässä puhutaan systeemien järjestelmän kannalta tärkeistä finanssilaitoksista. Tässä palataan tähän finanssikriisiin. On aika haastavaa määritellä, mikä on järjestelmän kannalta oleellinen finanssilaitos tai rahalaitos mutta on kysy, ei ole kysymys pelkästään pankeista, vaan kysymys myös muista rahalaitoksista tai finanssilaitoksista tai rahamarkkinoista? markkinoilla toimijoista, jotka saattavat olla osa tätä seirastelun kannalta tärkeää riskiä. Meillä on keskeiset clearing-talot, jossa, joka täytyy olla myös osa näitä prioriteetteja. Tällä hetkellä johdannaismarkkinoilla puhutaan siitä, kuinka paljon pääomaa tarvitaan Anteeksi tämä pitkä selitys, mutta se oli kuitenkin minusta tärkeää. Um, right, colleagues. Kiitoksia kollegat. Meillä me olemme kyllä kovasti jäljessä aikataulusta jo nyt. Tämä huolestuttaa minua, koska ne ovat hyvin tärkeitä asioita. Mutta me palaamme myöhemmin tässä valiokunnassa näihin kriisiasioihin. Jo pyytäisinkin teitä puhumaan mahdollisimman lyhyesti. Ja siksi minä en puhu tästä vaan totean vaan, että olen pitkälti samaa mieltä siitä, mitä on tullut jo sanottua näistä historiallisista asioista, erityisesti Uudo, sinun vuorosi, koska olit juuri pois silloin, kun sinä olisit voinut puhua. Kiitos puheenjohtaja. Sitä huolimatta, vaikka nyt kehottaisittekin minua nyt noudattamaan mallianne ja puhumaan lyhyesti, minä olen, minulla on kaksi asiaa sanottavaa esitellä ensinnäkin menettelystä. Me tuemme täysin ajatusta tehdä työ nyt, eikä vasta sitten, kun kansainvälisistä konferensseista, joilla ei ole mitään demokraattista valvuutusta, niin kuin meillä on lainsäätelynä, tulee tuloksia. Me haluamme nyt Euroopan parlamenttina sanoa, mikä meistä on välttämätöntä, ja siksi tällainen Baselia seuraava työ on oikea lähestymistapa ja tuemme sitä. Mitä tulee sitten sisältöön? On vaikeuksia Jotkut kollegat ovat jo puhuneetkin näistä vaikeuksista. Ensinnäkin siinä, miten Euroopan pääomamarkkinat toimivat, miten toimivat Yhdysvaltain pääomamarkkinat. On myös luonnollisia vaikeuksia, jotka liittyvät siihen, että meidän rahoitusinstituutiomme toimivat eri peri, perinteiden pohjalta. Niissä on eri toimintatapoja jäsenvaltioissa mutta päinvastoin kuin erät kollegat täällä ovat todenneet, minusta kaikkea ei voida sulkea ulkopuolelle. Se ei ole mahdollista. Koska jos kaikki suljetaan pois, suljetaan ulkopuolelle, silloin tehdään samaa kuin se, mitä ei ole haluttu. Nimittäin salitaan Basel-komitean päättää, mikä viime kädessä on sitten lainsäädännöllinen todellisuus meidän rahamarkkinoillamme. Tätä emme voi hyväksyä. Haluan siis sanoa, että kun toteamme, että pääoman määritelmä on kiistanalainen. Se nousee esimerkiksi Saksassa, jos ovat tällaisia äh, Hiljainen omistajaosuus, äh, jos näin on, niin äh, meidän täytyy katsoa myöskin se, mitä Baselin elimissä on puhuttu, koska siellä puhutaan eri oikeudellisista muodoista, mikä ei ole minulle täysin selvää jos ajatellaan tiettyjä instituutioita, jotka ovat lähellä kuluttajia, pieniäkin suuria yrityksiä, ja halutaan tukea näitä, silloin täytyy pyrkiä löytämään vastauksia. Sama koskee myöskin leveragea. Siitäkään emme voi, sitäkään emme voi unohtaa, meidän on löydettävä vastauksia ja tukisin sitä, että tällainen puskurifunktio, antisyklinen funktio pankkijärjestelmässä on se, mitä tuetaan. Se on läksy tästä ajanjaksosta. Tähän luosin päättää, jotta hän kuluttaisi liikaa aikaa. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Recruits. Ja, danke schön. Ich will mich... Kiitoksia. Minäkin puhun lyhyesti. Otetaan siis kuulokkeet pois. <clears throat> Ensinnäkin painotan sitä, että tätä ei pidä liikaa viivyttää, vaan menetään siis Tietenkin tämä vaatii aikaa, se on selvä, mutta nyt on korkea aika löytää ratkaisuja. Se on, emme pysty selittämään äänestäjille, jos me liikaa haaskamme tässä aikaa kun on kuitenkin kysymys rahamarkkinoiden säätelystä. Sitten toisekseen äh, sanoisin yhdestä asiasta, painotan sitä, mitä Karas ehdotti, nimittäin kun hän sanoi tästä suhdannetilan myötäisistä ja vastaisista toimista. Tämä nousee esiin kysymyksen, kysymys, missä määrin suhdannetilan myönteiset jutut tulevat esiin Baselin komiteassa pääosin kriisitilanteissa ne ovat riskialttiimpia, jolloin kuitenkin yhtäältä luottoja tarvitaan, mutta samalla oman pääason osuus menee nousee korkeammaksi. näin likviditeettitilanne rajoittuu, kun tilanne pitäisi olla toisinpäin. Että ehkäpä meidän pitäisi periaatteellisella tasolla selvittää, minkälaisia muita mitoitusperusteita voitaisiin käyttää riskeissä – jotta voitaisiin kehittää toisenlaisia mekanismeja, jotta nämä päästäisiin näihin suunnitteilla myönteisiin toimiin. Tämä on kuitenkin oleellinen elementti taas näissä suhdannetilan myönteisissä rakenteellisissa toimissa. Tähän nyt jättäisin tässä vaiheessa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten kämpäi äh, vihreistä, olkaa hyvä. Well, if you are, it's your go. Yes. Why are, why are you asking that? Miksi kysytte, että olenko vihreiden varjoesittelijä? No, koska täällä on nostettu käsiä ylös, niin haluan kuitenkin ottaa ensiksi varjoesittelijät ja sitten muut. Haluaisin palata vielä, ennen kuin menen sisältökysymyksiin, niin tähän Karasin huomautukseen siitä, että vihreiden mielestä tämä mietintö on erittäin tärkeä, koska se mahdollistaa sen, että Euroopan parlamentti voi ottaa kantaa, kun ajatellaan näitä Baselin komiteassa käytyjä neuvotteluja ja niiden loppupäätelmiä. Ja kun ajattelemme tulevaa sääntelyä ja sitä, että Baselin komitea on toiminut ilman, että meidän sanamme on kuultu, niin haluamme todellakin saada mahdollisimman suuren hyödyn tästä mietinnöstä ja toivonkin, että ja uskon, että herra Karas tekee hyvää työtä, hän tuntee aiheen hyvin ja olisi hyvä, että tämän kautta voimme viedä vahvan viestin Euroopan parlamentista tämän talon ulkopuolelle ja uskon, että poliittiset ryhmät voivat päästä kompromisseihin – ja saada aikaan hyvää tulosta. Meillä on tällä tavalla vipu, jonka kautta voimme vaikuttaa sääntelyyn. Sitten tähän sisältöön. Ilman, että menen nyt yksityiskohtiin, niin minusta kuitenkin pitäisi, jos nyt en ole sitten väärin ymmärtänyt näitä puitteita, jotka on määritelty mietinnölle, niin pitäisi puhua suurista poliittisista periaatteista ja näistä syklikysymyksistä ja vipuvaikutuksesta, kun ajatellaan pääomaa ja riskiä ja myös sitä, miten pääoma määritellään. Tämä pitäisi tapahtua poliittisella tasolla, mutta sitten pitäisi katsoa myös joitakin erityiskohtia, jotka ovat erityisen tärkeitä keskustelun kannalta ja pitäisi pyrkiä määrittelemään tällainen parlamentin tekninen kanta, eikä välttämättä tässä CRD4 kattaa kaikkia osa-alueita, mutta jos voitaisiin poimia sieltä joitakin erityiskysymyksiä ja sitten saataisiin niistä poliittinen, periaatteellinen yksimielisyys ja sillä tavalla voisimme tähän Baselin komitean työhön yhdistää sen ajatuksen, ja kannan, mikä Euroopan parlamentissa on muotoiltu tähän kokonaisuuteen. Ja sisällöstä me tietenkin puollamme useita aineksia, jotka siellä on mukana ja jotka ovat tulleet keskusteluissa viime viikkoina esille. Ja sitten tämä tällainen prosyklinen lähestymistapa on mielestämme hyvä. Ja sitten kun ajatellaan näitä vaatimuksia, jotka liittyvät pääomiin ja sitten taas riskit, niin ne pitäisi punnita ja arvioida paremmin, mutta myös tätä pitäisi lähestyä globaalilla tavalla kokonaiskysymyksenä. Tämä saattaa vaikuttaa hieman pinnalliselta, kun ajatellaan sitä, että tässä rajoitutaan vain vipuvaikutuksen tarkastelemiseen – meistä tarvitaan molempia, siis tällaista globaalia lähestymistapaa ja sitten myös tätä erityiseen kohteeseen kohdistuvaa vipuvaikutusta. Mutta kun ajatellaan keskustelua, joka käynnistyi USAssa, sitä ei voida siirtää suoraan Eurooppaan, koska mallit, pankkimallit eivät ole samat näissä kahdessa näillä kahdella alueella, mutta meidän pitäisi kuitenkin asettaa Euroopassakin kysymys siitä, mitkä ovat kapasiteetit toimia ja miten pankin, tietyn pankin kohdalla arvioidaan näitä riskejä ja sitä, miten vakavaraisuusvaatimukset kohdistuvat. Tässä on tällainen globaali integroitu vipuvaikutus ja me puolamme sitä, että olisi tällainen kahden, olisi kahden tyyppistä sääntelyä. Ehkä vielä viimeisenä kohtana se seikka, että me tulemme olemaan hyvin tarkkoina siinä riskin arvioinnissa – ja miten tämä kaikki liittyy kaupankäyntivarastokysymyksiin, koska aikaisemmassa vaiheessa sääntelyn suurin puute oli se kohta, jossa pitää tasapainottaa riskit ja tehdä niistä arviointi. Ja tässä kohdassa nimenomaan vihreät haluavat olla erittäin tarkkoina. Thank you. Uh, Kiitoksia, Gunnar Högmark. Kiitos, että olit kärsivällinen. Ei ongelmia, voin säästää aikaa sanomalla, että olen pitkälti samaa mieltä kuin mitä on sanottu. Ehkä voin sitten puhua myöhemmin jostakin muusta. Yksi noista asioista, joita tuen erityisesti, on tämä esittelijän strategia suhteessa keskusteluihin öö, vaikutusarvioinnista ja sen aiheuttamista johtopäätöksistä. Minusta on syytä ajatella myös sitä, että tässä valiokunnassa usein puhumme ja painotamme tarvetta saada parempaa ja helpompaa rahoitusta pk-yrityksille. Ja meidän täytyy saada, meidän täytyy ottaa myös tämä huomioon silloin, kun puhumme pääomavaatimuksesta, koska meidän ei ole tarkoitus tehdä suinkaan päinvastaista, joka saattaisi vaikuttaa kielteisesti. Tämä vahingoittaisi, vahingoittaisi reaalitaloutta, mutta myös finanssitaloutta. Ja luulenkin, että meidän täytyy muistaa, että on riskejä ja riskejä, erilaisia riskejä. Ja nyt on, on sellainen tendenssi päällä, että puhutaan enemmänkin tästä vipuvaikutussuhteista, eikä niinkään riskianalyyseistä, eikä tällainen auta. Viime keskustelussa meillä on lähtökohtana sellainen ajatus, että, että Euroopan pankeilla on liian vähän pääomaa, ovat alipääomitettuja Minusta tämä on aika hankala lausuma, koska tämä iltaa ymmärtää, että me tietäisimme, mikä on oikea pääomavaatimustaso. Tämä ei ole suinkaan helppoa, koska se riippuu tietenkin siitä, minkä tyyppisiä riskejä otetaan. Ja tämä myös riippuu eräästä toistakin asiasta. Me totta kai me voimme aina sanoa, että mitä enemmän pääomaa pankeilla on, niin sitä parempi niin kuin tällainen niin kuin ahtaasti asia tarkasteltu, mutta riskinä on myös, että, että silloin alipääomitetaan taloutta, koska me tarvitsemme pääomaa myös siellä, siis taloudessa, investointeja varten, uusia innovaatioita varten. Koko 2020 strategia painottaa tarvetta, että me, meidän täytyy pystyä rahoittamaan uusia innovaatioita. Ja mitä enemmän pääomaa pankeilla on, sitä vähemmän pääomaa on sitten näitä investointeja varten – jotka ovat keskeisen tärkeitä tämän finanssitilanteen ja taloustilanteen tasapainottamisen kannalta. Ja tätä ei saa unohtaa, koska muussa tapauksessa me ajaudumme vain työpaikkojen menettämiseen ja kasvun häviämiseen ja, ja vakauden menettämiseen. Täytyy myös muistaa se, että, että tänä päivän pääasia talouden vakauden kannalta on se, että että on vaje, julkisessa taloudessa on vajetta, niin kuin kansainvälinen valuuttarahasto on todennut. On helppo nähdä, että kun meillä on tällainen tilanne, niin kuin eräissä maissa on, niin jossa pankeilla ei ole pääomavaatimuksia, joilla voitaisiin ratkaista äh, finanssijärjestelmän vakaus. Me tarvitsemmekin useita toimia, jotta pääsimme tavoitteeseemme. Lopuksi, kun me keskustelemme niistä tämän pääomavaatimusten, vaikutuksista ja johtopäätöksistä. Me tarvitsemme, me puhumme myös pankeista, mutta me puhumme samaan aikaan myös vakuutusyhtiöistä ja niiden vakavaraisuudesta. Siinä käydään sama keskustelu kohonneista pääomavaatimuksista ja uskonkin, että että esimerkiksi vakuutusala, on, siellä on vaikea nähdä, että, että siellä oli ongelmaa kriisin aikana pääomavaatimusten suhteen. Edelleenkin vaati, vaaditaan korkeampia pääomavaatimuksia. Ja sitten tämän, kokonais, tämän kokonaisvaikutus antaa, synnyttää tilanteen, jossa, jossa tehdään päätöksiä alipääomittamisesta reaalitaloudessa ja investoinneissa. Meidän täytyy saada oikea tasapaino aikaa. Siksi onkin hyvin tärkeää, että meillä on käymme keskustelua vaikutusarvioinnista, mutta meidän täytyy nyt tarkastella asiaa laajemmin. Me emme voi säätää pelkästään pankkeja sinällään. Meidän täytyy keskustella ja säätää lakeja koko tästä, koko tästä taloudesta ja siitä, miten talous voisi hyötyä vakaista finanssimarkkinoista. Okei, okay. Aliin, ole hyvä. I will be very brief. Anna hyvin lyhyt sanainen, koska aikaa ei ole paljon. Mutta minusta haluaisin sanoa, että tuen kovasti sitä lähestymistapaa, jonka esittelijä herra Karas on ottanut kokemus eh, CDR kolmosesta, CDRD osoittaa, että on tärkeää, että meillä on oma-aloitteinen mietintö ja että meillä on kuulemisia, että meillä on vaikutusarviointi. Se varmistaa sen, että parlamentti ja tämä valiokunta tavallaan antaa valtuutuksen komissiolle ja tällaisen analyysin pohjalta voidaan todeta, minkälaista pitäisi sisällön olla, minkä pitäisi olla lähestymistapauksen tässä vakavaraisuusdirektiivissä ennen kuin saamme edes Baselin ratkaisut. Joten pidän hyvänä tässä esitellä lähestymistapaa ja ajatellen sitä yhteyttä, mikä sillä on myöskin CRD3. En halua tuosta, mitä on sanottu, mutta selvästikin tulemme vahvistamaan äh, G20 uudistus, avainuudistuksia meidän on tärkeää Euroopassa saada aikaan toimia nimenomaan pääoman laadun osalta ja katsoa, että meillä on riittävästi uskottavuutta järjestelmässä ja mitä tulee tähän sykliseen luonteeseen, se on jo nyt nykyisessä järjestelmässä nähtävissä, mutta nämä ovat hyvin tärkeitä alueita, joita mietinnössä täytyy tulla käsittelemään. Ja odotan mielenkiinnolla, mikä tulee olemaan tulos keskusteluista, ajatusten vaihdosta ja kuulemisista asiantuntijoiden kanssa, koska tämä pitkälti asettaa parlamentin ja meidän valiokuntamme eturintamaan näissä asioissa. Me voimme toimia ennakovalla tavalla tässä asiassa, joten tuen esittelijän lähestymistapaa. Kiitoksia. Näköjään yksituumaisuus vallitsee. Ja sitten viimeinen puhuja on... Vai Karas, haluatteko vielä puhua tästä? No, ei kuuntelekaan. Uh, thank you very much, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vielä ottaa yhden näkökohdan tähän keskusteluun, nimittäin alueellisen näkökannan, ja sen, että joka tapauksessa täytyisi tutkia jonkinlaisen vaikutusarvioinnin pohjalta, jonka Vera Karaskin mainitsi, että olisi tärkeää, että olisi tällaisia vaikutusselvityksiä, jossa, jotka tämä missä määrin Euroopan unionin eri alueisiin vaikuttaa tällainen uusi säännös. Muistutin tässä silloin, kun puhuttiin CRD3 käytyä keskustelua, ja se olisi tärkeää, että kun CRD4 käydään keskustelua, siinäkin täytyy nostaa esille sen, että katsotaan, miten tiukennetaan pääomavaatimuksia, mutta tämä ei saa vaikuttaa siihen, että alueet Euroopassa päätyvät kilpailullisesti heikompaan asemaan. Kun ajattelen tässä Keski- ja Itä-Eurooppaa, jossa talouskriisi on ollut todella vakava, on nähtävissä, että päinvastoin pankkijärjestelmä ei ole toiminut huonosti, pankkeja ei tarvinnut tukea samoissa määrin kuin suurissa, suuria länsi-eurooppalaisia pankkeja. Tässä seurasi se, että voimme todeta, että nämä pankit ovat pysyneet pystyssä, ne ovat saaneet hyvin vähän valtiollista tukea, josta ne ovat joutuneet hyvin osa maksamaan takaisin ja pystyvät tässä kuitenkin joutuvat vaikeisiin tilanteisiin markkinoilla ja heillä on, niillä on ongelmia, joka liittyy likviditeettiin, joten pienet ja suuret yritykset hyvin huonosti voivat saada varoja. Jos edelleen tiukennamme pääomavaatimuksia, se merkitsee sitä, että noita varoja on käytettävissä yhä vähemmän ja ne merkitsee sitä, että nämä pankit suhteessa lentoplasin pankkeihin joutuvat kilpailullisesti huonompaan asemaan ja myöskin pienet suuret yritykset saavat heikommin varoja. Toisin sanoen, kun tehdään selvitysarviointi, niin Euroopan komission tulisi kiinnittää siihen erityistä huomiota ja tutkia sitä, johtaako tämä siihen, että nämä vaatimukset kohden, kohdistuvat eri tavoin Euroopan eri alueisiin. Kiitos. Okay, thank you. Kiitoksia. No niin, me olemme 40 minuuttia tällä hetkellä myöhässä. Herra Karas, haluatteko vielä puhua? Ei, kiitoksia kovasti. Todellakin paljon. Kalenteri, tämä aikatauluhan tuli jo esille täällä. Me tulemme jakamaan sen myöhemmin niin, että kaikki tietävät, missä mennään ja milloin. Sitten voimme siirtyä seuraavaan kohtaan, kohtaan numero viisi. Julkisesti noterattujen yhtiöiden johtajien palkat ja palkkapolitiikka rahoituspalvelusektorilla. Esittelijä on Said El Kadraoui. Mevrouw de voorzitter, collega's. Um, het rapport over het verloningsbeleid in, in financiële instellingen en beursgenoteerde bedrijven is natuurlijk... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, kun puhutaan palkkio- ja palkkajärjestelmästä ja politiikasta, se on ö, rajoitettu ainoastaan menettelytapa keskusteluun. Ja minulla on ollutkin mielenkiintoista sananvaihtoa kollegoiden kanssa. Olen saanut kollegoilta hyvin rakentavia ajatuksia ja tähän on tullut hyviä tarkistuksia. Joidenkin kohdalla on tietenkin ollut, joidenkin kysymysten kohdalla on näkökulmaeroja, mutta on olemassa tietty yksimielisyys siitä, että ongelma, joka syntyy palkkioista ja palkoista, joita on maksettu liikaa. Eli täs, tämä, tähän ongelmaan pitää puuttua. Kun ajatellaan tällaisia yrityksiä, jotka ovat julkisesti noterattuja pörssissä, tarvitaan ö, tällainen ö, elin, joka tarkastelee palkkioita ja palkkoja. Ja täytyy myös tarkastella, miten riskit otetaan huomioon, minkälainen on tilintarkastusmenettely ja mikä on hallintomenetelmä näissä elimissä. Eli nyt tarvitaan uutta lainsäädäntöä alalla ja sitä olen korostanut omassa lausunnossani. On todettava myös, että totta on, omassa järjestelmässämme on suuria puutteita tällä hetkellä. Ja tässä on myös puutteita ja tarvitaan siis riittäviä tarpeellisia toimia. Tässä tarvitaan konkreettisia toimia yrityksen johdossa riski. Johtaminen näissä yrityksissä on tietenkin tärkeää, on se sitten pörssissä noterattu tai ei tämä yritys. Ja tässä on kysymys sisäisistä menettelyistä tai sopimuksista, kun puhutaan palkkioista tällaisessa yrityksestä. Meidän täytyy, tähän täytyy saada läpinäkyvyyttä tähän järjestelmään ja se täytyy voida tutkia pankkivalvonnan avulla. 2004 Euroopan komissio teki tässä asia- e-, e-, e-, esityksen samoin 2009. Nyt on muitakin aloitteita, jotka menevät kaikki oikeaan suuntaan, mutta luulen, että nyt olisi korkea aika, jossa meidän todella täytyy saada konkreettisia vastauksia ja meidän täytyy ehdottomasti ryhtyä todellakin toimintaan. Arli McCarthy jo näistä pääomavaatimuksista puhuvissa vietinnössään puhui näistä asioista niin ikään. Hän myös liittyy niihin, niihin muuttuviin näkökohtiin tässä palkkion järjestelmässä – ja miten, siihen, miten tämä jako voisi olla tai minkälainen jako niissä täytyisi olla. Muutkin asiat ovat tärkeitä. Uskon, että osakkaat ovat tärkeässä asemassa määriteltäessä palkkiojärjestelmää näissä yrityksissä. Ja tällainen palkkiokomitea tai palkkiohallintoneuvosto – olisi sellainen, joka määrittelisi nämä palkkiot. Ja me tarvitsemme tässä sisäisiä menettelyjä, jotka sitten toteavat, millä tavalla vissit konfliktit voidaan selvittää riskihallinnon osalta ja taas toisaalta näiden yritysten sisäisten menettelyjen osalta. Tämäkin on yksi valvontaan liittyvä kysymys. Joka tapauksessa on tärkeää asettaa pitkän aikavälin tavoitteita ja myös määritellä ne ja pitää niistä kiinni. Ja myös kestävään kehitykseen liittyvät kriteerit ovat tärkeitä. Summien täytyy olla oikeudenmukaisia ja palkitsemiserot yrityksissä – ja nämä, palk- nämä palkkioiden haarukka täytyy ottaa myös tarkastella. Nämä bonukset esimerkiksi huippujohtajissa ovat valtavasti nousseet, kun sitä verrataan siihen, mitä loppu muut henkilöstössä saavat palkkioina tai bonuksina. Ja niin sanotut kultaiset kädenpuristukset niitä ei saa maksaa, jos johtaja on toiminut huonosti. Ja sitten vielä johtopäätöksiä osa näistä johtopäätöksistä liittyy jo pääomavaatimusdirektiiviin. Useita, useissa asioissa on kyse valvonnasta ja sen vahvistamisesta. Se täytyy määritellä myös lainsäädännön tasolla. Ja odotankin komissiota äh, aloitteita tässä suhteessa, jotta todellakin saataisiin valvontaa siihen, millä tavalla yritys sitten määrittelee palkkion maksujärjestelmänsä. Name and shame äh, menettelyt Tällaisia tarvitaan myös. Sitä on siellä täällä, mutta sitä ei sovelleta johdonmukaisesti. Sitten vielä pari asiaa tässä, lähinnä poliittisia johtopäätöksiä, jotka liittyvät tähän mietintöön on niin kuin sanan laajemmassa merkityksessä, nimittäin että bonusrakenteet Euroopassa täytyy ottaa tarkastelun kohtoiksi ja keskustelu täytyy ottaa esille myös kansallisessa valuuttarahastossa niin, että saataisiin koordinoitu, koordinoidut järjestelmät pankki- ja vakuutuslaitoksissa. No niin, hyvät kollegat, tämä tässä näin alkukomment, alkuesittelyn ja odotetaan hyvää yhteistyötä. Kiitos. Herra Häglund on, Häglund on pyytänyt puheenvuoron. No, pari esittelit ensiksi. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle tästä hyvin mielenkiintoisesta esityksestä. Aihe on sellainen, joka on todella hyvin tärkeä samaan aikaan henkilökohtaisesti minusta. Se on ehkä uusi symboli siitä, miten pitkälle voidaan viedä poliittista populismia. Tarvitaan tasapainoa, täytyy ryhtyä toimenpiteisiin, joilla säädellään palkkioita, mutta samanaikaisesti olemme ehkä määrin menossa sellaiseen pisteeseen, jossa poliitikkoina me yritämme säädellä asioita, jotka voisivat olla sisäisesti kiinnostavia yrityksille ja joihin poliitikkoiden tulisi puuttua. On mielenkiintoista keskustella näistä asioista varjostyden kesken ja varmastikin löydämme yhteisen kannan monista näistä asioista. Muutama lyhyt kommentti, koska meillä on aikaa vähän. Kokonaisuudessaan mietintö on hyvä. On joitakin elementtejä, joita en, josta ole yhtä mieltä. Esimerkiksi kun puhutaan ongelmista, jotka liittyvät siihen, että palkkiot olisivat olleet yksi pääsyy rahoituskriisiin, minusta tämä on liioittelua. En ole vakuuttunut siitä, että meidän pitäisi puhua jonkinlaisesta vakuusrahastosta, vaan vakausrahastosta, enkä usko, että ammattiyhdistysten edustajien täytyisi olla mukana keskustelemassa palkkiota kysymyksistä ei ole välttämättä minun mielestäni katsoa eroja korkeimpien ja alhaisimpien palkkioiden välillä yrityksessä. Se ei ole asia, joka kuuluu poliitikoille. Minusta yritysten pitää pystyä itse päättämään se, enkä ole vakuuttunut tällaisesta prosenttiajattelusta, jolla mennään sisään ja sanotaan, miten, miten suuri prosenttiosuus voidaan maksaa bonuksena, vaikka tietysti on hyvä, että asiat ovat tasapainoisia, mutta minusta prosenttiosuuksilla ajattelun ei pitäisi olla oikea, minusta oli oikea tapa saada asioita järjestykseen. Ehkä se on ainoa tapa, mutta en silti, ole, en silti pidä siitä. Pankkien osalta olisi hyvä muistaa, että huonot pankit eivät ole välttämättä huonoimpia yhtiöitä, mutta Pohjoismaissa monet pankit itse asiassa ovat pohjimmiltaan säätiöitä, joten kaikki nämä asiat eivät välttämättä sovillu pohjoismainen pankkisektori, mikä on asia, mikä on otettava myös huomioon. Enkä usko tällaiseen bonusverotusajatukseenkaan, joten tässä on asioita, joissa tulen tekemään tarkistuksia ja sitten nähdään, mihin päädytään. Olen vakuuttunut siitä, että on mahdollista saada aikaan hyvä paperi, joka hahmottelee tärkeimmät ongelmat, jotka liittyvät palkkioihin, ja sitten ne täytyy katsoa peiliin ja miettiä, miten paljon me yritämme säädellä asioita, jotta saisimme aikaan kestävämmän palkkiojärjestelmän tälle sektorille, ja teemmekö tämän vain siksi, että on käynnissä populistista keskustelua, joka on lähtenyt liikkeelle talouskriisistä, joka on menossa. Minusta tasapaino tällä hetkellä ei ehkä ole paras mahdollinen käytävässä keskustelussa, joten meillä on vielä työtä jäljellä, mutta uskon, että tulemme saamaan hyvän mietinnön viime kädessä. Kiitos. Thank you, Mr. Campen. Kiitoksia, herra kampain. Je, je, on approuve tout à fait la... Voimme täysin hyväksyä tämän yleislinjan ja sävyn kollegamme lausunnossa ja olen osittain eri mieltä siitä, mitä liberaaliryhmän kollega sanoi, siitä, että nämä kysymykset olisivat vain kunkin yhteisön tai yhteiskunnan sisäisiä kysymyksiä, eihän, tai yrityksen sisäisiä kysymyksiä, vaan nyt ei ollut kyse ainoastaan yhdestä yrityksestä, vaan kaikista kokonaisuudessaan siinä mielessä, että pitää määrittää ne kriteerit, joiden pohjalta palkka- ja palkkiojärjestelmät hoidetaan. Olisi sitten kyse julkisesta asetuksesta laista tai mm, yleisestä palkkakehityksestä, minimipalkoista ja niin edelleen. Ja se, että nyt puututaan sitten johtajien palkkiin. niin onhan siinä kyse tietysti poliittisesta kysymyksestä silloin, ja samalla tavalla kuin puhutaan työntekijöiden palkkakysymyksistä. Mutta se, että määritellään säännöt ja tehdään niistä kokonaisuus, ne luovat sellaiset puitteet, jossa voidaan mennä eteenpäin. Eli me tuemme täysin sitä ajatusta ja henkeä, joka tässä lausunnossa on, ja uskomme, että täytyy tehdä lainsäädännöllisiä ehdotuksia. Kolme huomautusta. Ensimmäinen koskee sitä seikkaa, että osakkailla pitää olla mahdollisuus määrittää, joko hyväksyä tai hylätä se palkkio, joka ollaan, jota ollaan ehdottamassa johtajalle. Tämä on hyvää hallinto, tapaa. Se lisää läpinäkyvyyttä näissä päätöksissä. Se on siis hyvää hallintotapaa. Sitten tämä muuttuva osa palkkiossa, sekin pitää rajoittaa, mutta se pitää kiinnittää tiettyjen kriteereiden kautta, jotka eivät voi olla ainoastaan rahoituksellisia kriteereitä. Usein erotetaan amerikkalainen ja eurooppalainen hallintotapa ja ajatellaan, että eurooppalainen hallintotapa ottaa, es, ottaa huomioon muitakin kriteereitä kuin rahoitusmarkkinoiden kriteerit. Ja nyt minun mielestäni, tämä on siis historiallinen tausta, mutta nyt olemme hieman liukuneet tästä toiseen suuntaan. Ja meidän pitäisikin kiinnittää enemmän huomiota er-, muihin näkökulmiin, niin kuin ympäristönäkökulmiin tai vastuunäkökulmiin. Eli tähän suuntaan olemme tekemässä muitakin, eh, joitakin tarkistuksia, mutta yleislinjalta me olemme samaa mieltä. Kiitos sitten Viki. Uh, thank you very much. Miten on lyhyt sananen tällä kertaa. Kiitän esittelijää. Meillä oli hyvät keskustelut viime viikolla. Ja joskaan mitenkään kaikkea ei saatu että Olen erittäin hyvilläni siitä, että hän haluaa taas tarkastella tätä laajemmin kuin, ei, kuin pelkästään korvausasiana tai palkkiomaksuasiana. OECDssä on lyhyt selvitys siitä, että kun otetaan riskejä, niin se pysyy sinun, ää, sinun laitoksesi taseessa, eikä sitä riskejä jaeta muualle. Minun korvaukseni perustuu kuitenkin pitkän aikavälin toimintaani. Komissio ymmärtääkseni ei tarkastele pelkästään pankkien hallintoa sinällään, vaan, vaan sisäistä ja ulkoista tilintarkastusta, jossa on mukana myös juristeja ja niin poispäin. On hyvä, että tarkastellaan enemmän tätä valvontaa, koska Britanniassa nyt haastetaan myös hallituksen jäseniä ennen kuin niitä, heitä nimetään sitten yritysten johtoon ja niin poispäin. Mutta meidän täytyy olla, muistaa suhteellisuus on kuitenkin pieniä finanssi- tai rahalaitokset ovat niin pieniä, että ei ole oikeastaan mielekästäkään lähteä erottamaan riskihallintoa omaksi yksikökseen. Ja vielä kerran, ajatellaanpa globaalisti eikä pelkästään eurooppalaisesti. On riskejä kun jos ajatellaan verotusta pelkästään Euroopan tasolla, niin saattaa olla, että toiminta siirtyy offshore ulos Euroopasta, kun ne pitää pitää Euroopan sisällä. Kiitoksia. Minäkin puuttuisin mukaan mutta keskusteluun, mutta en nyt tässä vaiheessa tarvitse tuota, niihin esittelyiden äh äh, äh, äh, tarkistusten valmista. Haluaako esitteli vielä jatkaa? Neem, neem akte van voin aivan lyhyesti puhua tässä yhteydessä. Minä olen kirjannut kaiken ylös. Odotan jännityksellä tarkistuksia. Äh, odotan, varmasti tulee olemaan rakentavia tarkistuksia, me sitten iskemme päämme yhteen ja katsomme, mihin, missä päästään sopuun. Thank you very much. Uh... Kiitos. Tarkistusten jättöaika on 10. toukokuuta ja seuraava tarkistusten käsittely ensimmäinen kesäkuuta. Sitten tähtäämme valiokunnassa äänestämään 22. kesäkuuta ja sitten ehkäpä onnistumme saamaan tämä heinäkuun täysistuntoon. Ja sitten voimme siirtyä kohtaan kuusi esityslistalla, joka on rahoitusvälineillä käytävän kaupan sääntely niin sanotut dark pools ja niin poispäin. Ja tämä on ensimmäinen keskustelu tästä mietinnöstä esittelijä Kay Swinburne. Ole hyvä, Kay. Very much, Madam Chairman, and I appreciate... Kiitos puheenjohtaja. Minusta on hyvä, että on nyt tilaisuus tällaisen ensimmäisen ajatusta vaihtoon, mikä on välttämätöntä, koska minua on jo onniteltu tästä uima mietinnöstä Näin ovat lukuisat äh, jäsenet todenneet. Ehkä tarvitaan hiukan selityksiä siitä, mistä tässä mietinnössä oikeastaan voisi olla kysymys. Niin, me kuulemme paljon näistä menetelmistä, erilaisista mm, rahoitusvälineistä ja välineistä on pyritty säätelemään markkinoita ja myöskin, meillä on myöskin direktiivi, joka on käsitellyt markkinoiden väärinkäyttöä, myöskin avoimuusdirektiiviä ja yritysvaltausdirektiiviä, jossa 2007 rahoitussektorilla pyrittiin säätelemään toimia, mutta pitää kuitenkin mielessä, että tämä method menetelmän tarkistukseen, jolloin metodin käyttöönotto tapahtui markkinoinnilla suurimpaan tunnettuun epävakauteen, joten tiedot, jotka ovat syntyneet metodin vaikutuksesta, ovat myöskin sellaisia, että niihin on vaikuttanut tämä kriisi. Kulmakivenä tässä lainsäädännössä on se, että pyritään lisäämään kilpailua ja vahvistamaan suurempi harmonisointi Euroopan rahoitusmarkkinoilla. Näyttää siltä, että kaikkien toimijoiden piirissä on se, tunnistetaan se, että, että pyritään valmistamaan se, että on suurempaa kilpailua. Se on johtanut kustannusten alentumiseen ja lisättynyt investointien suojeluun ja myöskin harmonisoitumiseen varoitusmarkkinoilla. Tämä mietintö tulee keskittymään markkinoiden infrastruktuuriin, ennen kaikkea siihen, miten kauppaa käydään eri paikoissa. Tullaan keskittymään avoimuussääntöihin ennen ja jälkeen kauppaa myöskin. Eh, tarkistamaan se, onko niin, että parhaat toiminta, periaatteet, jotka metodissa on lukkoon, jotka liittyvät tällaisen kaupan, tiskin kaupan osalta, ovatko ne loppukuluttajien kannalta hyviä ja antavatko ne heille tarvittavan suojan investoijina. Monet muutokset markkinapaikalla ovat myöskin tapahtuneet metodin käyttöönoton jälkeen mukaan luettuna uusi teknologia ja laajalle levinnyt elektroninen kaupankäynti, jossa myöskin nopealla vauhdilla tapahtuvaa kaupankäyntiä ja myöskin se, että pyritään lisäämään kauppaa, joka tässä tarvitaan myöskin lisääntyvää avoimuutta ja siihen liittyvää säätelyä. Tämä uusi tekninen ajanjakso ja se, että tunnustetaan se, että vaaditaan yhä enemmän avoimuutta. Mietinnössä tullaan keskittymään tällaisten dark poolien tarkasteluun, jossa käydään kauppaa suurilla määrillä ja katsomaan myöskin mahdollisia poikkeuksia, jotka liittyvät näihin toimiin. Metodin jälkeiset toimet ovat johtaneet myöskin tällaisen pimeään kaupankäyntiin ja tapahtuu kaupankäynti, jossa ei ole ensimmäistä kaupan, ennen kauppaa edeltävää avoimuutta hintojen suhteen. Ja täytyy tarkastella, mikä on tilanne eri paikoilla, minkälaiset ovat monenkeskiset kauppafasiliteetit, MTF ja sisä, sisäistämiset. Myöskin kaupan kautta on tapahtunut diskriminaatiota kauppaa, jossa on tapahtunut Mekladin välisiä sopimuksia, jota aina ollut olemassa ennen metodin käyttöönottoa, mutta nyt tämä tapahtuu ennen kaikkea elektronisilla kauppapaikoilla. Ja tämä siis tapahtuu yli tiskin OTC, eli siis ei avoimella läpinäkyvällä tavalla. Nyt ollaan keräämässä tietoa, jolla voidaan oikein arvioida se, missä määrin kauppaa tapahtuu pimeästi ja onko olemassa rajoja sille, mikä kaupan volyymi tapahtuu niin, että hinnat eivät ole avoimia. Yhdysvaltain markkinat, joissa pyritään säätelemään erilaisia kauppapaikkoja, on edistyneempää kuin EU-ssa, ja pyritään katsomaan, voidaanko, voidaan katsoa myös, voidaanko oppia siitä, mitä on tapahtunut eh, Yhdysvalloissa, nimenomaan ennen kauppaa ja jatkampaa tapahtuvan avoimuuden suhteen, ja rahoituspalveluita säätelevä viranomainen on arvioinut, että alle yksi prosenttia arvopaperikaupasta käydään pimeästi ja tähän liittyy tällaisia OTC-sopimuksia, mutta olen ehdottanut, että esineet kenties voisivat lukea joitakin asiakirjoita, voisivat perehtyä näihin dark poolseihin ja eri kauppapaikkoihin, joissa tällaista pimeää kauppaa tapahtuu. Flöriön mietintö tammikuuta 2010, jota valmisti valmisteleva Le Grand, on hyvittäin hyödyllinen, koska, koska se on hyvin valaiseva. Ja TABB-ryhmän raportti lokakuulta 2009, jossa käsitellään pimeästi tapahtuvaa kauppaa Euroopassa on myöskin erittäin hyödyllinen. Odotan mielenkiinnolla kommentteja tässä ensimmäisessä ajatusten vaihdossa, joka toivottavasti tulee auttamaan mietinnön muotoutumista. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Heiluttaako täällä kukaan muu kättään? Herra Kämpään. Oi Olle, anteeksi vaan. Olle Schmidt aloittaa. Well, yeah, because... Koska näin kävi. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos myös tästä johdantopuheenvuorosta. Ensimmäinen kysymykseni teille. Mitä te ajatte tehdä? Luuletteko, että tämä on hyvä vai huono markkinoiden kannalta? Ehkä te, te voisitte antaa meille jonkinlaisia ajatuksia, mitä te oikein kuvittelette tästä, koska minusta tämä on keskeisen tärkeää. E, onko tämä jotakin sellaista, joka voisi olla hyvä markkinoiden kannalta, markkinoiden hinnoittelun kannalta, ja voisiko luoda paremmin toimivat markkina-alueet. Olemme yrittäneet tutustua tähän asiakirjaan, mutta, mutta en usko, että te ette mitään uimallas mietintöä, sitä täytyy tunnustaa. Mutta jos puhutte dark, pimeästä, josta, josta te käytte kauppaa pimeydessä, niin tietenkin se antaa aika huonon vaikutelman, ei ainakaan mitään hyvä vaikutelma, nimittäin silloin kun ollaan mukana tässä Mefidissä, tämä on pitkä juttu, niin yksi keskeinen argumentti ja keskeinen käsite oli läpinäkyvyys. Kaikki markkinoilla, kaikkien markkinoilla pitäisi voida tietää, mitä on tapahtumassa, mitä on meneillään. Minä itse olen pieni sijoittaja tässä suhteessa ja haluan tietää ainakin, että e- että en ainakaan joka päivä tee sijoituksia ne pimeydessä. Siksi minusta pääargumenttini onkin, että jos tämä on iso osa markkinoista, niin kuin se on, se kasvaa kasvamistaan Euroopassa. Ja silloin minä katson, että meidän pitäisi olla huolissaan. Huolissa meidän pitäisi tehdä jotain asian eteen. Meidän täytyy saada enemmän läpinäkyvyyttä nyt menettämättä keskeisiä välineitä tämän tyyppisessä liiketoiminnassa, koska se, mitä sanoit, Kei, uusi IT-teknologia on muuttanut koko markkina-alueen. Nyt on helpompaa käsitellä, kun on paljon myytävää omaisuutta tai jo, kun kaup- kauppaa käytiin oikeastaan niin kuin kauppapaikassa, ikään kuin tiskin yli, mutta nyt näin ei ole enää asianlaita. Ja niin kuin kuulet, olen aika, en oikein tiedä mihin meidän pitäisi päätyä, mutta en pidä siitä, että, että meillä on sellaisia rahoitusalan välineitä, joita hoidetaan pimeydessä, koska yksi meidän pää tehtävämme tässä valiokunnassa Äh, tuoreimpien argumenttien pohjalta. Kun, kun puhuttiin äsken päivän vaatimuksista, totta kai kaiken pitäisi olla läpinäkyvää ja kaikkien mukanaolijoiden pitäisi markkinoilla, pitäisi ainakin pystyä tietämään, äh, mitä on meneillään ja mitä markkinoilla tapahtuu silloin, kun äh, he osallistuvat tähän, tähän sinänsä ihan järkevään kauppaan. Kiitoksia. Sitten O. Alliin. Did you say sensible or sensitive? Oletko järkevää vai herkkää kauppaa? En ollut aivan varma. Niin, haluaisin kiittää keitä esityksestä, jonka hän piti. Edelleenkään en ole yhtä paremmin perillä oman ryhmäni varjoistelinen, mikä tulemaan tämän vaikutusala, tämän mietinnön, mitä tulemme käsittelemään. Jos ajattelemme tätä Dark Pools-kysymystä yleisesti, jossakin päin, päin taloa on ollut huolestuneisuutta, joka koskee sitä, että puuttuu avoimuutta, että ole eh, luotettavaa tietoa siitä, miten nämä dark poolsit ovat kehittyneet. Niissä olisi saatavissa luotettavia tilastoja. Ja on hyvä katsoa, mitä tällä alueella tapahtuu ja onko se todellakin pimeä osa rahoitusmarkkinoita. Jotkin artikkelit, joita olen lukenut, niissä sanotaan, että rahoituskriisin vuoksi Voin sanoa, että tämä vaikuttaisi itse asiassa rahoituskriisiin sinänsä, mutta että meillä on kaksiosaiset markkinat, meillä on kasvavaa volyymiä, mikä koskee nimenomaan näitä dark pools-kauppaa, ja tämä vaikuttaa tietysti siihen, miten paljon yleisö voi, suuryleisö voi luottaa markkinoihin ja avoimu, mitä, mitä tulee nimenomaan avoimuuteen. Nämä ovat kysymyksiä, mitä pitäisi kiinnittää huomiota. Sama kuin Schmidt äh, haluaisin sanoa, että mitä ovat riskit, mitä ovat hyödyt, mitä ovat arvot, ihmiset sanovat, että tämä dark pools lisäävät likviditeettiä. Ja jos katsomme nyt eh, CRD4, pyrimme vahvistamaan likviditeettiä, niin sitä saattaa olla hyötyä. Mutta olen myös lukenut, että jotkin kaupankäyjät tällä alueella ovat sitä mieltä, että nämä pitäisi julkistaa, koska muuten menetään kauppaa. Ja näkemykset ovat tietysti erilaisia. Jotkin asiat, eh, toivon, että niistä voidaan käydä keskustelua varjoistelijoiden kesken – mutta tärkeää on, että ei katsota pelkästään äh, sitä, mitä tämä on suhteessa method-direktiiviin, vaan katsoa, mitä ovat hyödyt, joita markkinoilla voidaan tästä saada. Onko niin, että osa asioista tulisi pitää pimeisyydessä, jotta ei äh, pyritä epävakauttamaan markkinoita, tai pitäisikö pyrkiä välttämään mahdollista vahinkoa siksi, että tässä on kysymys avoimuuden puutteesta, mutta todelliset huolenaiheet liittyvät siihen, että on enemmän dark pool kaupankäyntiä eri markkinoilla verkoissa ja me emme tiedä kovin paljon siitä, mikä on tämän kaupan luonne. En tiedä, meidän päästä tietysti asioiden, asioiden ytimeen saakka, mutta olennaista olisi se, mikä tulee olemaan se ala, jota tässä mietitys tullaan käsittelemään, ja tarvitaan kenties lisäanalyysiä, lisäselvityksiä, Täytyykö kenties pyytää komissiota tarkastelemaan näitä kysymyksiä enemmän? Olen vain hiukan huolissani siitä, että emme päätyisi nyt tekniseen keskusteluun method-direktiivistä ja puhumaan siitä, onko hyötyä avoimuudesta vai ei. Minusta tässä on nyt kysymys suuremmista asioista, joita pitäisi tarkastella. Ja tilaisuus, joka tässä sisältyy tähän mietintöön, on se, että pitäisi katsoa perustavanlaatuisia kysymyksiä, jotka liittyvät nimenomaan avoimuuteen. Kiitoksia sitten Pascal. Oui, je, suis assez d'accord. Niin, olen samaa mieltä Aalinin kanssa. Meilläkin ollut mahdollisuus, tai tässä meillä on mahdollisuus Euroopan parlamenttina laittaa ehdotuksia pöydälle, ja nämä liittyvät komission esittämään direktiiviin. Ja nyt meillä on siis mahdollisuus antaa oma painomme tässä keskustelussa, ja tämä tilaisuus pitää käyttää hyödyksi nyt haluamme vielä löytää joitakin etuja näistä dark pools mm, asioista, mutta tietenkin nämä haittapuoletkin ovat tulleet tässä esille. Ja läpinäkyvyyden puuttuminen on yksi niistä ja kriisi on opettanut sen, että meidän pitää muuttaa käytänteitämme Dark poolsissa siis tarvitaan lisää läpinäkyvyyttä, tarvitaan myös sitä, että pörssinoterauksissa näiden pienten erojen välillä pitää pystyä toimimaan. Ja kun ajatellaan tätä välitys- tai sovittelumenettelyä, niin siellä on voitu toimia siten, että on vahvistettu sitä tiettyä läpinäkymättömyyttä, joka siellä on ollut. Ja valitettavasti tästä ovat hyötyneet väärät tahot, eli erityisesti suuret eurooppalaiset pankit. Kun ajatellaan vaikka yritysjohtajia Ranskassa ja niitä yrityksiä, jotka ovat pörssissä, he sanovat, että täytyy todellakin tarkistaa tämä järjestelmä, koska tämä on haitallista yrityksille, koska siellä ei tiedetä, kenen hallussa pääoma loppujen lopuksi on. Ja siksi onkin tärkeää kuulla myös heidän kantojaan, koska siellä on tiettyä epäsuhtaa niiden tietojen välillä, jotka tulevat pankeista koska pankeissa halutaan kuitenkin myös ajaa omia etuja. Hehän ovat tässä suurimpia saajia. Pitäisi myös vähentää näiden transaktioiden kuluja, kun ajatellaan sitä, että on lisätty pörssitoimintaa, niin myös niitä mahdollisuuksia kerätä suuria voittoja on lisätty. Kun ajatellaan investoijia, ei ole, eh, heille tässä kohdassa ei ole hyötyä, vaan hyödyn saavat muut tahot, ja minusta tätä kohtaa pitää erityisesti korostaa. Thank you, Catherine. Kiitos, Catherine. Madam Chairman, and thank you, um, Rapporteur, and to the... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle, kiitos varjoesittelijöille. Olen yhtä mieltä niiden kanssa, jotka puhuivat siitä, että avoimuus on erittäin tärkeää ja että dark pools, tämä sanat viittavat siihen, että jotakin on tapahtumassa kovin tummissa vesissä. En kuitenkaan ole vieläkään varma siitä, että onko asia, joka liittyy metodiin ja hintakehitykseen, että on olemassa poikkeuksia avoimuusjärjestelyistä. Tämä on asia, jota pitäisi tarkastella tässä mietinnössä sitä, että olemmeko tämän puolesta vai tätä vastaan. Minusta haluan ottaa kaksi asiaa esille. Ensinnäkin esille puhui erinäistä asiakirjoista, jotka olisivat hyödyllisiä valiokunnalle. Voisiko sihteeristö varmistaa sen, että me kaikki voimme tutustua näihin asiakirjoihin joko sähköpostitse tai verkkosivulla tai jollakin tavalla, mutta mitä enemmän, sen parempi. Ja toiseksi, tiedän, että komissio on ollut työryhmä, joka on käsitellyt dark poolseja, ja olisi hyvä kuulla, ketkä ovat olleet mukana työryhmässä ja mikä on ollut työryhmän työn tulos. Ymmärrän, että tämä liittyy metodin uudelleen tarkasteluun. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Um, Kiitos. Niin, olen Minulla, minua on kutsuttu monenkin workshoppiin, mutta en voi mennä, koska suurin osa ajastani kuluu täällä. Ja se on joskus aika ärsyttävää, että järjestetään tällaisia kiinnostavia juttuja, ja me emme pysty osallistumaan niihin. Ainoa, minkä minä sanoisin, on kaksi asiaa voisin todeta. Ensinnäkin tämän oma aloitemietinnön otsikosta on hieman erikoinen otsikko, kun puhutaan dark pooleista, mutta meillä oli tarkoitus varmasti keksiä jonkin jotakin tähän otsikkoon, mutta Jollakin tavalla tämä systeemi vaan petti. Mutta tarkoituksena oli selvittää muita alueita, aloja, kuitenkin algoritmikauppa, joka ei ole pimeää touhua, vaan pikemminkin sitä kuitenkin tapahtuu kiihtyvällä vauhdilla. Ovat asioita, jotka liittyvät infrastruktuuriin, jotka voitaisiin ottaa mukaan tähän mietintöön. Siksi tämä kummallinen otsikko tähän valittu. Tietenkin komissiolta tulee enemmänkin asiaa kuin mitä voitaisiin ehkä kuvitellakaan. Mutta tämä saattaisi kasvaa isommaksikin jutuksi. Olen kovin kiinnostunut tutustumaan siihen, miten esimerkiksi algoritmikaupalla, miten se vaikuttaa. Ja olen myös kiinnostunut näistä dark pooleista, siitä mitä tapahtuu, jos, jos, mennään, tietyn, jos mennään tietyn kynnysarvon ylitse. Saata, saadaan olla lähellä yritysostoa tai yritysvaltausta, mutta saattaa olla sellaisia asioita, joita rakennetaan pimeässä ilman, että markkina pystyvät niihin reagoimaan riittävän ajoissa. Ja meillä on kuitenkin sitten kaupan jälkeinen läpinäkyvyys, joka ei ole ihan sama juttu Minua kiinnostaisi tämäkin, mutta jos johonkin mittaan me olemme, me puhumme äh, hieman tällaista tuntemattomasta alueesta, mutta me tarvitsemme lisää tätä tietoa, jotta saadaan käyttöön. Ja sihteeristö kyllä tekee parhaansa kootakseen kaikki yhteen paikkaan nämä linkitykset eri asiakirjoihin, toivottavasti niin, että, että valmistautukaa, että teidän postilaitossa on kohta äh, aika paljon tavaraa. Tämä tässä. Haluaako Kate vielä palata tähän niin kuin loppuyhteenvedon omaisesti? Voisin kiittää kommenteista ja kyllä. Tämä on todellakin toimista, joka tapahtuu pimeässä, joten tietoa on vaikea saada. Tämä on kuitenkin ajankohtainen asia, koska kansalliset säätöviranomaiset ovat tätä tietoa sesaria vastaan varten viimeisten yhdeksän kuukauden aikana, joten me tulemme saamaan kovaa tietoa pimeässä käytöstä kaupasta Euroopassa seuraavien viikkojen aikana, joten tieto tulee olemaan käytössä siinä vaiheessa, kun mietintöä luonnostellaan. Mitä tulee siihen, sitten onko tämä hyvää vai huonoa, niin jotka olivat paikalla, kun puhuttiin poikkeuksista metodiin, todettiin, että oli syitä, jotka liittyvät tällaiseen blokkikauppapoikkeuksiin, mutta näillä kaikilla tekijöillä on oma tehtävänsä markkinapaikalla, mutta tietysti voidaan katsoa, missä vaiheessa ne vaikuttavat hintojen muotoutumiseen ja siihen, miten markkinat toimivat kaikkien kannalta. Meidän pitäisi tarkastella tätä hyvin läheisesti, nimenomaan tätä kauppaa edeltävää läpinäkyvyyttä ja siihen liittyviä poikkeuksia, ja myös sitä, missä määrin tapahtuu raportointia kaupan jälkeen. Tässä ei ole tällä hetkellä mitään johdonmukaisuutta, ja tällaista raportointia voi tapahtua vasta kolmen päivänkin kuluttua. Minulla ei tästä mitään esimerkkejä, mutta kolmen päivän viivästyminen on, onko se hyväksyttävää. On muita markkinatoimijoita, jotka ovat huonommassa asemassa siksi tämän kolmen päivän viiveen takia. Ja on monia asioita, joita täytyy, voi, voidaan ryhtyä tarkastelemaan, mutta tarvitaan uutta avoimuutta, jossa ihmisten täytyy pystyä perustelemaan, miksi on olemassa tällaisen kolmen päivän viive. On siis olemassa tietoa, jota tulee päivittäin, Joten meillä on paljon tietoa, joka pitäisi käydä lävitse, mutta seuraavien viikkojen aikana me tulee Cesarin, Cesarista esitys webshopista, joka on tapahtumassa joka siis 12. toukokuuta. Silloin on suuri kokous, jossa Caesar tulee paikalle ja myöskin jokainen edustaja kaikista kauppapaikoista, samoin kuin islamiset tutkijat tulevat olemaan esiintymään – hyvät, kauniit ja rumat kaikista näistä paikoista tulevat paikalle. Ja, joten tekniikka on siis muuttunut, maailma on edennyt hyvin nopeasti viimeisten kolmen vuoden aikana, mitä tulee elektronisiin kauppapaikkoihin, ja on hyvä tarkastella infrastruktuuria niin, että voimme saada aikaan kunnianhimoisia suunnitelmia siitä, miltä haluamme markkinoiden näyttävän ja miten voitaisiin vahvistaa avoimuutta. Ja tämä kenties voisi olla haitaksi niille ihmisille, jotka haluavat tällaista blokkikauppaa, mutta blokkikaupan täytyy olla jonkinlaista poikkeusta. E, joten meillä on paljon opittavaa. Haluaisin, että me saisimme prosessi, jossa kaikki ovat mukana. Haluaisin varjoistelijoiden kokouksia, mahdollisimman säännöllisesti niin kauan kuin tästä keskustellaan. Ja silloin kun tietoa vielä tulee kansallisista sääntelyviranomaisilta ja sisarilta, joten tiedän, että aikataulut ovat kaikilla aika tiukkoja, mutta tulemme tekemään esityksiä päivämääristä ja toivottavasti mahdollisimman moni voi tulla mukaan kokouksiin. sitten kun tietoa saadaan, turvaamme sen, että tiedon saanti jatkuu säännöllisesti. Kiitos alustavista ajatuksista ja olen toden olemme kaikki sarassa vaiheessa ja on hyvä käydä ensimmäistä keskustelua nyt, kun suosituksia on vasta tulossa. Kiitoksia. Äh, komissio, komissiosta meillä on Varja Valencia ja annankin puheenvuoron nyt hänelle. Anteeksi, että tämä tulee nyt esittelijän jälkeen, mutta jos Kei haluaa puhua vielä komission jälkeen, niin voit sen tehdä edellyttäen, ettei se vie liian paljon aikaa. No niin, jos te haluatte sanoa muutaman sanan sieltä komissa. Kiitoksia puheenjohtaja. Me pidämme hyvänä tätä aloitetta, jonka paljon parlamentti on ryhtynyt. Tämä on samalla linjoilla kuin meidän ajattelumme. Tämä on mietintö ja, ja kaikki puheenvuorot, jotka olen kuullut, oikeastaan puhuvat juuri siitä, johon mekin haluamme keskittyä Mefidin tarkastelusta. Nyt kun palaan näihin itse asioihin, joita otettiin täällä esille, edustajien puheenvuoroissa <clears throat> kaksi asiaa, jotka oikeastaan tulevat esille tässä koko ajan tässä keskustelussa. Yksi on läpinäkyvyys ja toisaalta kilpailu ja oikeudenmukaisuus. No me katsomme, että nämä tavoitteet asetettiin Mefidissä aivan oikein. Se, mitä nyt täytyy tehdä viiden, kuuden vuoden päästä sen hyväksymisen jälkeen, että katsoa, että, että se säädöstö on sitten ajanmukainen ja tavoitteiden mukainen. Kaikki varmasti tässä ovat samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme, tarvitsemme lisää läpinäkyvyyttä ja oikeudenmukaista kilpailua. Meidän täytyykin tarkistaa, missä mitassa nämä dark poolit auttavat näitä meitä myös hinnoitteluissa, hinnoittelussa ja myös siinä, että vakaus säilyy. Ja onko ja, ja mitä, mistä osasta markkinoita puhutaankin, ovatkin dark pooleja vai mitä tahansa kaupan muotoja, niitä täytyy säädellä tai säädellä eri tavalla. Me olemme kuitenkin samoilla linjoilla ja meillä on samat tavoitteet ja se on oikein hyvä lähtökohta instituutioiden kannalta. Palaan nyt sitten tähän äh, läpinäkyvyysworkshoppiin. Me emme, emme ole formalisoineet näitä workshoppeja. Meillä on joskus tällaisia workshoppeja ää, alan toimijoiden kanssa, sen sijaan, että meillä olisi erillisiä kokouksia teollisuuden edustajien kanssa, niin me kutsumme ne kaikki samaan tilaan keskustelemaan. Kuitenkin niin tämä on hyvä tilaisuus huomauttaa, että meillä on muodolliset konsultaatiot myös Euroopan parlamentin kanssa. Toivottavasti te tulette mukaan. Olen suunnittelemme järjestä, äh, julkista kuulemista Mefidistä ehkä syyskuussa. Näin ollen me ilmoitamme teille ja olisimme kovin tyytyväisiä, jos olisi muutama meppi myös osallistumassa keskusteluun tässä julkisessa kuulemistilaisuudessa. Kiitoksia paljon. Kiitos. Kei, ei, ei mitään tarvitse puhua. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Ja niin kuin kuulitte, seuraava vaihe tässä prosessissa on tämä äh, workshop 12. toukokuuta. Mitään muita päivämääriä ei ole ehdotettu vielä. Sitten siirrynkin kohtaan seitsemän esityslistalla, joka on mietituloksen käsittely eurokolikoiden oikeuden tarkistamisesta ja kiertoon kelpaamattomia eurokolikoiden käsittelystä. Herra Binev. Thank you, Madam Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Puhun bulgarian kielellä, koska tämä on hyvin tekninen juttu уважаеми колеги! Първо бих искал да благодаря за поверената ми отговорност да съм докладчик. Hyvät kollegat, haluan kiittää siitä, että sain tämän mietinnön tehtäväkseni. Tämän asetuksen tavoite on määritellä menettelytavat eurokolikoiden osalta ja e, eurokolikoiden käsittelyyn. Eurokolikoiden määrintäminen on huomattava uhka erityisesti suuri lukuist, äh, siis arvokkaiden kolikoiden kohdalla. Ja tämä saattaa muodostaa esteen äh, kyseisille instituutioille, jos yritetään selvittää näitä äh, väärännettyjä kolikoita. Tässä syntyy eroja valuutan suojaamistasossa. Tämä ehdotettu asetus on juridisesti sitova väline, joka on tarpeen yhteisen menetelmän luomiseksi eurokolikoiden aitoiden varmistamisessa. Tämä väline, tätä välinettä sovelletaan kyseisissä instituutioissa. Tässä yhteydessä tämä ehdotus se tähtää sen varmistamiseen, että yhteiset menettelyt kierrossa olevien eurokolikoiden aitoiden tarkistamiseksi ja näihin menettelyihin kohdistuvan viranomaisvalvonnan Äh, mekanismit pannaan tehokkaasti täytäntöön kaikilla euroalueilla. Esittelen kannatan komission lähestymistapa- ja neuvoston ehdotuksia. Jotta voimme parantaa tätä tekstiä, haluamme esittää lukuisia tarkistuksia komission ehdotukseen. Yksi asetuksen tärkeimmistä tavoitteista on varmistaa, että laitokset, laitokset takaavat, että kiertoon palautettavien eurokolikoiden aitous tarkistetaan aitoiden tarkistavat tar- artikla, 5 artiklan 38 tarkoitettu luettelun kuuluvat kolikon käsittelylaitteet tai koulutettu henkilöstö. Ehdottoman lisäksi, että asetuksen siirretään laitoksen oikeuksi pidättää käsittelymaksu sillä, sillä eurokolikoiden autioiden tarkistuksessa joutuu kustannuksia ja, ja tällainen käsittelymaksu on tarpeen tähän mennessä olemme käyttäneet asianomaisia laitoksia, mutta meidän pitäisi autorisoidut viranomaiset voivat langettaa maksuja, jotta voitaisiin kattaa kustannukset, syntyneet kustannukset. Tämä korvaisi tämän tekstin, joka nyt, jota nyt on ehdotettu. Me ehdotamme uuden kohdan lisäämistä, jossa säädetään kolmen vuoden mittaisesta siirtymäkaudesta alkaen 1. tammikuuta 2012. Jäsenvaltiot voivat säätää erityisiä poikkeuksia tämän ensimmäisen virkkeen säännöksiin, jotka koskevat kolikon käsittelylaitteita, jotka ovat olleet käytössä tämän asetuksen voimaan tullessa ja jotka ovat todistettavasti kyenneet tunnistamaan väärennetyt eurokolikot, kiertoon kelpaamattomat eurokolikot ja muut kolikon kaltaiset esineet, jotka eivät ole aitoja eurokolikoita, vaikka laitteet eivät sisältyisi verkkosivuilla olevaan luetteloon, johon viitataan 5 artiklan 3 kohdassa. Tällaiset poikkeukset hyväksytään sen jälkeen, kun eh, metallirahojen väännöksiä käsittelevä asiaryhmän, tuntijaryhmän kuultu. Asetuksen 6 artiklan kaksi kohtaa silmällä pitäen uskomme, että asiavaltioiden velvollisuus on panna täytäntöön menettelyt ja suuntaviivat, joilla taataan eurokolikoiden aitouden tarkistamisprosessiin osallistuvan henkilöstön asianmukainen riittävä koulutus. Neuvoston ehdottoman tarkistus selventää tätä, mutta me ehdotamme lisäselvennystä jonka mukaan jäsenvaltioiden on saatava vakuutus aitouden, aitouden tarkistavalta laitoksilta, että niiden henkilöstö on saanut tähän tarkoitukseen asianmukaisen koulutuksen. Kuussakin jäsenvaltiossa joka vuosi tarkastettavien laitteiden määrän osalta kannattava kompromissi, joka on 25 prosenttia niiden kolikoiden yhtilasketusta kumulatiivisesta nettomäärästä, jotka kyseinen jäsenvaltio on laskenut liikkeeseen eurokolikoiden käyttöönotosta edellisen vuoden loppuun. Se on määrä, jonka myös pienet EU-jäsenvaltiot voivat saavuttaa, ja myös ne jäsenvaltiot, joissa on paljon laitteita. Samaan aikaan uskomme, että se on vähimmäisvaatimus, jotta taataan asetuksen ensisijainen tavoite, eli euron suojaaminen väärentämiseltä. Me ehdotamme toista säännöstä, jota pidämme korvaamattomana, että haluttaessa varmistaa, että pitkällä aikavälillä tarkastetaan useampia laitteita. Tämä tarkistus sisältää velvoitteen vuorotella tarkastettavia kolikon käsittelylaitteita. Ja me olemme havainneet keskusteluissa, että kaasua pääsee silloin, kun nämä laitteet ovat avoimia. Tämä taas johtuu siitä kemiallisesta reaktiosta, joka seuraa siitä, että tiettyjä kemikaaleja käytetään ja tiettyjä aineita. Niinpä silloin, kun tähän päästöön liittyy uhka ihmisille, niin silloin maksua pitäisi lisätä, mikä on 20 prosenttia no, nimellisarvosta. Me haluamme päästä suurempaan, pidämme aina tärkeänä laitosten prosessien avoimuutta ja ehdotammekin, että että no, no, toimitaan seuraavaa. seuraava, että komissiolla on velvollisuus antaa jäsenvaltion samansa kertomukset. Analysoitaan talous- ja rahoituskomitealla vuosikertomus eurokolikoiden aitoiden tarkistamista ja, ja kiertoon kelpaamattomia eurokolikoita koskevasta kehityksestä ja saaduista tuloksista. Yhteenvetona haluan mainita, että tämä mietintö on laadittu kunnioittaa täysin subsidiariteetti- ja suhteellisuusperiaatetta. Ja haluankin kiittää kaikkia, jotka ovat olleet mukana tässä työssä neuvostoa, komissiota ja poliittisia ryhmiä. Haluan kiittää myös Olafia siitä, että se antoi kokemuksessa meidän käyttöön. Kiitoksia. Kiitoksia. Herra Peda. Hea eesistuja. Tänään esmalt sotsiaal... Puheenjohtaja, rouva puheenjohtaja, minä haluaisin kiittää esittelijää tästä mietinnöstä ja tiedän, että tämä ei ole sellainen aihe, joka herättäisi paljon poliittista keskustelua tai paljon väittelyä, mutta se on kysymys, josta haluaisin sanoa jotakin, tehdä jotakin ehdotuksia, koska olen saanut nyt tietoa tästä aiheesta ja siksi minulla on joitakin ajatuksia. Ensinnäkin minusta on erittäin tärkeää että me määrittelemme kolikon, joka ei, jota ei voida laittaa, ottaa käyttöön. Tämä on hyvin tärkeää, tällainen määritelmä, koska tarvittaisiin teksti, joka olisi helpompi ymmärtää – ja kun neuvosto keskusteli asiasta, silloin se ei pitänyt tätä määrittelyä kovin tärkeänä kysymyksenä, mutta minusta se on tärkeää, ja siksi minusta Euroopan parlamentin tulisi keskustella sitä. Toiseksi, minusta meidän pitäisi puhua koneista, jotka lajittelevat eurokolikkoja, jotka tällä hetkellä ovat käytössä. Milloin nämä koneet tullaan korvaamaan uusilla? Tarvitaanko tähän määräaika? Koska aina kun joku ajattelee uutta tapaa väärentää kolikoita, emme voi sunkaan ruveta hankkimaan uusia koneita tai kehitellä uusia koneita, koska se johtaisi siihen, että meistä tulisi koneiden valmistajien säännöllisiä asiakkaita. Jos mä olen sitä mieltä, että kone ei sovellu enää kolikoiden lajittelemiseen, mitä silloin tehdään? Viedäänkö ne koneet silloin kauppaan, joka huolehtii niiden käytöstä poistamisesta. Sanotaan myöskin, että henkilöstö pitäisi määrit kouluttaa niiden sääntöjen mukaisesti, jotka jäsenvaltio on määrittänyt. Mutta minusta kuitenkin pitäisi olla yleiseurooppalaista koulutusta, joka olisi koko Euroopan unionia koskevaa. Pitäisi olla yhteiset suuntaviivat tälle koulutukselle. Olen sitä mieltä, että parlamentin teksti on aika hyvä, mutta Paikka paikoin minusta kuitenkin neuvoston teksti olisi parempi. Ja olen sitä mieltä, että meidän pitäisi aina valita parempi sanamuoto. Ja tulen tekemään ehdotuksia ryhmäni puolesta. Thank you. Sylvie. Kiitoksia Silvia. Merci Madame la Présidente, merci au Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset esittelijälle hänen tekemästään työstä. Tämä on aihe, joka on luonteeltaan tekninen, mutta nyt täytyisi ottaa huomioon myös se, mitä tapahtuu Kreikassa. Oui. <laughs> Merci. Excusez-moi. Anteeksi. Niin, luottamus yhteiseen valuuttaan, vaikka on kyse vain kolikoista, niin täytyy ottaa sekin huomioon. Kaikki keinot, joilla voidaan vahvistaa eurooppalaista lähestymistapaa, ovat mielestäni tärkeitä. Ja sitten toisaalta olen miettinyt mikä, sitä, mikä on kansallisten pankkien rooli, kansallisten keskuspankkien rooli. Nythän meillä on eurooppalainen keskuspankkijärjestelmä ja sitten on tämä Euroopan keskuspankki ja sitten kansalliset pankit, jotka huolehtivat rahan kierrättämisestä. En tiedä, onko tämä nyt niin tärkeää, mutta kuitenkin on joitakin kysymyksiä, jotka liittyvät näihin elimiin, jotka huolehtivat kyseisistä asioista. Kiitoksia. Uh, Vahinko? Niin, haluaisin esittää yhden kommentin. Minusta on hiukan ironista, että saman aikaan kun me keskustelemme siitä, että pyrimme varmistamaan, että kolikot ovat autenttisia. Minun kotimaassani käydään valtaisa keskustelua siitä, onko niin, että jotkin maat pitäisi sulkea eurovyöhykkeen ulkopuolelle. Minusta tämä on hyvin ironista. Ja jopa tämän valiokunnan johtavat jäsenet ovat ottaneet osaa Saksassa käytämään keskusteluun ja pyrkineet jakamaan eurovyöhykettä. Tämä on kenties sellainen asia, josta pitäisi käydä keskustelua, koska muuten tämä keskustelu täällä muuttuu hiukan järjettömäksi. Anybody else wanting to talk? Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron kolikoista? Minusta tämä ei ole sellainen keskustelu, jota nyt käytäisiin eurovyöhkeestä. Varmasti sekin keskustelu voitaisiin käydä. Niin haluan tukea Svenin kommenttia. Uh, we'll have to see what... Täytyy katsoa, mitä mahdollisuuksia meille löytyy esitystalta jossakin vaiheessa. Komission paikalla Janis Senakis. Jos haluatte käyttää puheenvuoron, niin siihen on nyt aikaa. Thank you, Charlie. Kiitos puheenjohtaja. Niin, vain muutama sana. Minä haluaisin kiittää herra Bineviä eh, mietinnöstä. Voisin sanoa, että mietintö on rakentava ja yhteistyöhakuinen. Se on rakentava siksi, että kommentit, jotka siinä otetaan esille, todellakin parantavat alkuperäistä esitystä. Toiseksi se on yhteistyöhakuinen, koska herra Binev on järjestänyt kokouksia ja kutsunut koolle äh, asiantuntijat, jotka ovat relevantteja, ja hän on pystynyt saamaan kokoon tärkeimmät, järkevimmät kohdat, järkevimmät asiat, jotka täytyy ottaa esille. Siksi komission kannalta haluaisin ilmaista, että olemme yleisesti yhtä mieltä hänen esityksistään. Jää pieni määrä yksityiskohtia, josta voitaisiin keskustella kolmikanta keskusteluissa muodollisesti tai epävirallisesti neuvoston ja puheenjohtajavaltion kanssa. Haluaisin muuten antaa vielä muutaman teknisen kommentin, jotka liittyvät erinäisiin asioihin, jotka nousivat esille. Ensinnäkin se, miten määritellään kolikot, jotka eivät ole kelpaavia kiertoon. Kiertokelvottomien kolikoiden löytäminen pyritään aikaistamaan. Me tiedämme, että on, meillä on suositus toukokuuta 2005, joka koski samaa asiaa. Se oli komission jossa muun muassa oli määritelmä kiertoon kelpaamattomista kolikoista. Nyt on kuitenkin osoittautunut, että mikä tahansa suora kelpaamattomien kolikoiden määritelmä ei ole toimiva. Joten otimme käyttöön erilaisen menettelyn. Sen sijaan, että käyttäisimme teknistä määritelmää, valitsimme tällaisen funktionaalisen määritelmän, jossa todettiin, että mikä tahansa aito kolikko, joka tarkistamismenettelyn yhteydessä hylätään, on sitten käyttöön kelpaamaton. Joten meillä siis on olemassa menettely, mutta se vain ei ole tekninen, vaan funktionaalinen. Toinen asia on se, missä vaiheessa koneet täytyy korvata. Ja tässäkin funktionaalinen vastaus. Ne täytyy korvata siinä vaiheessa, kun ne enää eivät kunnolla täytä tehtävänsä. Tämä ei tietenkään koske pelkästään koneita, vaan myös ihmisiä. Joten siinä vaiheessa, kun me, me tai asianmukainen yritys havaitsee, että – koneet eivät enää pysty kunnolla tarkistamaan aitoutta, silloin ne koneet, yritykset, jotka käyttävät näitä koneita, joutuvat korvaamaan ne. Mitä sitten tehdään koneella, joka ei toimi? Oletan, ja äh, tämä on ehkä sellainen asia, jota ei tarvitse nyt ehkä käsittelemään, joka voidaan ehkä ottaa esille yrityksen ja koneiden, koneiden valmistajan välillä. Kolmas kysymys on sitten mielestäni erittäin mielenkiintoinen koulutus, jolla pitäisi olla tällainen yleiseurooppalainen luonne. Siis se, mitä me tällä hetkellä sanomme, ja olemme yhtä mieltä siitä, kaikki kolme, neuvosto, Binef ja komissio ovat yhtä mieltä siitä, että tällä hetkellä siksi, että on suuria eroja siinä, miten sääntöjä sovelletaan jäsenvaltioissa. Meidän pitäisi pidättäytyä tekemästä pakolliseksi Euroopan tason koulutusta. Kuitenkin me komissiossa, jotkut meissä täällä paikalla joista käsittelemme tätä asiaa, me olemme valmistelemassa eurooppalaista aitouskoulutusvälinettä, Tätä ei kuitenkaan meistä pitäisi tehdä vielä pakolliseksi, vaan myöhemmässä vaiheessa, pari vuoden kuluttua, voisimme palata tähän asiaan ja varmasti ehkä pitäisi jossakin vaiheessa vuoden 2015 paikkeilla parata käsittelemään erinäisiä muitakin kysymyksiä. Ja tuossa yhteydessä sitten voitaisiin myös pohtia sitä, että otettaisiin käyttöön tällainen eurooppalainen koulutusväline. Mitä sitten tulee luottamukseen, jota kansalaisilla pitäisi olla kolikkoihin. Tämä on tämän esityksen perusasioita. Kansalaisten pitäisi voida luottaa valuuttaan, jota he käyttävät. Kansalaisen silloin, kun hän ottaa setelin tai kolikon käteensä, täytyy voida olla varma siitä, että seteli tai kolikko on aito ja se on siitä lähtien ollut sitä, kun rahoituslaitos on laittanut sen kiertoon. Mikä sitten on kansallisten keskuspankkien rooli? Sekin on kunkin jäsenvaltion ratkaistavissa. Jotkin jäsenvaltiot antavat koko aitouden tarkistamisen kansallisten keskuspankkien tehtäväksi. Ne ovat taipuvaisia antamaan tämän esimerkiksi rahapajan tehtäväksi Ranskassa on tätä asiaa käsitelty. Ja monet No ja siellä on kansallinen kolikkokeskus, jossa myös annetaan asianomainen koulutus. Me haluamme jättää tämän jäsenvaltioiden päätettäväksi, emmekä halua ah, asettaa mitään tai synnyttää mitään instituutiota tähän tarkoitukseen. Ja puheenjohtaja, usunkin, että nämä olivat kaikki ne kysymykset, joita esitettiin. En tietenkään lähde käymään tätä laajempaa keskustelua, jota esitettiin. Se ei ole meidän tehtäväni, se ei ole, se ei ole meidän eikä minun tehtäväni. Kiitän kuitenkin huomiosta. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia tästä informaatiosta. Palaan sitten vielä esittelijälle. Kiitos puheenjohtaja. Varmi, haluan taata kaikille kollegoille, erityisesti sosiaalidemokraattisesta ryhmästä, että mä olen avoin kaikille kohtuullisille ehdotuksille ja Ja rouva, joka kysyi tästä keskuspankkiasiasta ja olemmeko kuulleet kansallisia, keskus, kans, kansallisia pankkeja. Kyllä, voin vastata hänelle. Olemme olleet yhteydessä Bulgarian keskuspankkiin. Olemme kuulleet heidän kantojaan ja olemme ottaneet myös huomioon sen tässä asiakirjassa. Okay, thank you very much. No niin, kiitoksia. Ja hieno juttu, että olemme päässeet aikataulusta edelle, 10 minuuttia. Olemme edellä aikataulua. Ei, johonkin. Kiitän kollegoita. En, Aion sitten pitää nämä kaikki puheet, jotka jätin pitämättä. Nyt on vuodessa kohta kahdeksan uuden kestävän talouden työllistämis... Ei kun anteeksi. On paras kertoa edellisen äh, mietinnön määräajat. Tarkistusta jättöaika näistä kolikoista on 10. Äh, toukokuuta käsittely ensimmäinen äh, kesäkuuta, äänestäminen valiokunnassa 22. kesäkuuta ja täysistunto syyskuussa on suunnitelmissa. Ja nyt sitten kohtaan kahdeksan. Edward Sikluna esittelee lausuntoluonnoksensa uuden kestävän talouden työllistämispotentiaalin kehittämisestä. Edward, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on lausunto, joka perustuu mietintöluonnokseen, joka on toimitettu meille Eh, työllisyysvaliokunnalta, työllisyys- ja sosiaaliasianvaliokunnalta, jossa puhutaan uudesta kestävän, eh, talouden muka, kestävän kehityksen mukaisesta eh, taloudesta. Ja tämän mietinnön lähtökohta on, ovat neuvoston päätelmät uudesta kestävän kehityksen strategiasta EU-tasolla, joka sitten, jossa puhutaan näistä keskeisistä haasteista, ilmastonmuutos, puhtaus, puhtaus energia, kestävän kehityksen mukainen kuljetus, kansanterveys ja niin poispäin. Ja niin ikään EUn sitoutuminen osallistuu kansalliseen, kansalliseen taisteluun globaalia lämpenemistä vastaan. IPCCn selvitys globaalista lämpenemisestä on yksi osa tätä pakettia. Sitten tässä puhutaan siitä, mitä vihreitä työpaikkoja on ja se aivan oikein on puuttuu siihen komission näkemykseen, jossa tavallaan painotetaan teknologiaa ja muita mahdollisuuksia, mutta tässä raportissa tai mietinnössä myös sanotaan, että siinä otetaan sitä ilon kattavaa määritelmää siitä, miten työpaikkoja luodaan ja siinä ei puhuta pelkästään jäte, jäte, jätejärjestelmästä vaan ympär, ja ympäristö, ympäristöseurannasta ja luonnonsuojelusta, mutta myös kaikesta muusta, joka nostaa tehokkuutta yle, sana laajemmassa merkityksessä. Ja siinä mietinnössä tämä raportissa myös myönnetään, että, että tällainen määritelmä vaikeuttaa sen mittaamista miten hyödyllisiä politiikan, poliittiset analyysit ovat. että Tässä on hyviä kohtia, jotka liittyvät työpaikan laatuun ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja koulutukseen ja valmennukseen ja siihen, miten tärkeää on noudattaa joustavuutta työmarkkinoille ja niin poispäin. No, nyt kun meidän valiokunnassamme meidän pitäisi painottaa enemmän näitä taloudellisia näkökohtia niin ikään. Mutta kannattaa myös ympäristöä, siis meidän pitäisi olla tietoisia siitä, että globaali talous, globaalitalouden kriisi on vähentänyt muutoksia energian käytössä, mutta ne ei saa pelottaa, mutta minun omassa ehdotuksessani jäsenvaltioiden ei saa pelottaa jäsenvaltioita tavallaan omista vähennystoimistaan. Nämä ovat kuitenkin äh, suhdannetilan vaihtelujen mukaisia ja nämä tulevat myöhemminkin esiin silloin, kun talous taas elpyy. Mitä taas tulee? Mikä tahansa. Tai toinen kohta on se, että, että Euroopan työllisyysstrategian pitäisi pohtia myös äh, äh, ilmastonmuutoksen taloudellisia vaikutuksia Euroopan työmarkkinoille – ja niin ikään taloudellista toimintaa, joka, jossa sopeudutaan tällaisiin muutoksiin. Kolmannessa ehdotuksessa totean, että, että keskustelu siitä, mikä on, mikä on vihreä työpaikka, on ollut, on ollut esillä myös OECD ja Eurostatin selvityksissä. Ja siellä on kehitetty suuntaviivoja tähän, ja minusta meidän pitäisi pitää kiinni tästä luokittelusta. Ja itse asiassa meidän pitäisi mennä pitemmälle ja suositella, että jäsenvaltiot Euroopan unionissa, että niiden pitäisi aloittaa näiden työpaikkojen luokittelu eh, tällaisen e- erillisen NASE-koodin pohjalta, joka on Eurostatissakin käytössä. Mutta tällaiset vihreät työpaikat ovat niin monella eri sektorilla, ja että ellei me identifioi niitä ja ja luokittelee niitä myös teollisuusalan mukaan erikseen, eri, oman nasekoodin mukaan, niin silloin me tietäisimme ainakin, mistä me puhumme, kun me lähdemme mitoittamaan niitä ja näemme myös, miten me menemme eteenpäin ja saadaan myös kvantifioitua tavoitteet. Olen samaa mieltä myös siitä, että vihreät työpaikat eivät ne ole pelkästään tällaisia korkean tieteellisen tason mukaisia, vaan että ne voivat olla myös siis tuollaisissa yksinkertaisissakin töissä, työtehtävissä ja oikeastaan tässä on hyvinkin laaja paletti ja komission pitäisi kiinnittää erityistä huoli, huomiota erityisesti haavoittuviin ryhmään niin, että heidätkin sisällytetään mukaan tämän tyyppisiin konsepteihin. Katson myös, että haluan myös riittävää rahoitusta, jotta PK-yritykset pystyvät myös kohdentamaan toimintaansa tällaisiin, tällaisiin vihreään työllisyyteen, ja jossa voidaan turvata myös innovointeja. Me tarvitsemme myös kehykset, jossa käy ilmi, että, että työmarkkinajärjestöt ja, ja hallitukset sopeutuvat tämän tyyppisiin muutoksiin. Lopuksi eh, myös toistan tämän kysymyksen määrittelystä ja totean, että vaikkakin voimme vapaasti määritellä mitä tahansa, mutta me tarvitsemme näitä luokitteluja – ja meidän täytyy myös muistaa erikseen vedenkäsittely, vesiresurssi, kierrätys, saastevalvonta, luonnonsuojelu, uusiutuvien energialähteiden käyttö ja sitten palvelujen tuotanto ja niin poispäin, että meidän täytyy nämä lohkot erottaa toisistaan tässä suunnitelmassa. Siinäpä se. Kiitoksia kovasti, Filippi. Is this working? Yeah. Uh, well, good, uh, have a nice day uh, from... Niin. Olen Belgiasta maa edelleen voi hyvin ja potkii. Varmasti ollaan vielä paikan päällä muutamia vuosia. Ensinnäkin, niin, jos me nyt jatkamme tällä tavoin, meitä on täällä tarpeeksi väkeä, että voisimme pelata korttia. Ja sitten kun meitä on enää neljällä, varmaan aloja pelata korttia. Nyt hiukan vakavammin sitten. Eli Kiitokset tästä ensimmäisestä luonnoksesta. Olen monista asioista yhtä mieltä. Olin iloinen siitä, että korostit sitä, että vihreät kaupat eivät ole vain uusiutuva energia, ja olet keskittynyt paljon siihenkin, että kysymys ei pelkästään yliopistosta valmistuneille. Suurin osa vihreistä työpaikoista on muille kuin yliopistoista valmistuneille. Totta kai niitä tarvitaan, Totta kai meillä on pulaa insinööreistä ja niin edelleen Euroopassa, mutta jos ajattelemme neljää sektoria, ajattelen rakentamista, liikkuvuutta, elintarvikkeita ja energiaa. Jos ajattelemme näitä neljää sektoria, työpaikoista suurin osa tulee olemaan sellaisia, jotka eivät vaadi erityispätevyyttä, ja tätä me tarvitsemme, joten tämä on hyvä asia. Haluaisin esittää muutaman kommentin omalta osaltani. Eli meidän pitäisi, sävyn pitäisi olla se, että kysymys on mahdollisuudesta. Kysymys on muutoksesta, joka on mahdollisuus Euroopalle. Ensinnäkin se voi tehdä yhteiskunnista, taloudesta kestävämmän. Ajattelen myöskin luonnonvaroja, jos ajatellaan miksi sitä, mitä tapahtui viime viikolla tulivuoren vuoksi, miten se vaikutti meihin, miten miten tällaisten kriisin aiheuttavat sokit voivat vaikuttaa meihin eri tavoin. Nämä ovat asioita, jotka pitäisi ottaa esille. Ja sitten on toinen ulottuvuus. Jos Eurooppa voi johtaa tässä muutosprosessissa, se on kilpailuetu maailmanlaajuisilla markkinoilla. Minusta tämä on ainoa tapa Euroopan teollisuudelle saavuttaa jälleen uusia asemia. Ja totta kai tähän liittyy myös se, että jos me emme Eh, toimi nopeammin tähän suuntaan, hukkaamme mahdollisuuksia ja tulemme vain olemaan seuraajia, emmekä johtajia, mikä ole kovinkaan mukava asema. Sitten toiseksi, me katsomme sitä, miten innovaatiomallit toimivat Euroopassa. Meidän pitäisi tunnustaa se, että kunnianhimoiset tavoitteet vaikuttavat siihen, miten nopeasti muutos tapahtuu. Joten rohkaisun ei pidä olla kovinkaan ujoa silloin, kun asetetaan tavoitteita, miksi hiilitehokkuuden alueella sen pitäisi todella myös kuulua tähän mietintöön. Kolmanneksi, jos tämä valiokunta ei tartu siihen, miten tärkeää on verotus ohjattaessa investointeja ja antamalla palkintoa hyvästä toiminnasta ja rankkaisten niitä, jotka eivät toimi asianmukaisesti. Tämä on meidän koko valiokuntamme tehtävä. Kaikki keskustelut energian, luonnonvarojen verotuksesta, ne ovat sellaisia veroja, joita pitäisi jossain kenties kadota, mutta niiden pitäisi toisaalta myöskin edistää muutosta ja antaa sille pohjaa. Jos halutaan siis vahvistaa, nopeuttaa tällaista muutosta. Ja sitten lopuksi, ei suinkaan vähäisimpänä, työpaikkojen laadun merkitys. Tämä liittyy tähän EU 2020. Siinä on kysymys pitkälti työpaikkojen määrästä. Totta kai sitäkin tarvitaan. Kaikki haluavat vähentää työttömyyttä, mutta toisaalta, jos tätä kautta pyritään saamaan aikaa äh, sitä, että on lisää köyhiä työntekijöitä. Edward sanoi, että, että äh, työllisyysvaliokunnan lausunnonlaatija tähän huomiota. Meidän pitäisi pyrkiä äh, tukemaan sitä, että keskitymme työpaikkojen laatuun, siis pätevyyden taso vaihtelee, mutta kuitenkin laatu työpaikkoja siitä huolimatta. Ja pyrimme antamaan mahdollisimman omalta osaltani panoksia siihen, ei kuitenkaan niin, että menemme siihen, että mielestä tulee liian pitkä ja että sitä kukaan ei lue. Thank you. I'm, I'm sorry. I... Kiitoksia, olen pahoillani, että, että pilaa nyt tämän tilanteen lisäämällä viidennen henkilön. Että saisiko sitten lisäväkeä tähän keskusteluun? Jürgen Kluut on seuraava. Niin, kiitoksia nyt haluaisin ensinnäkin esittää kriittisen huomion, että aika kammottavaa, että näin tärkeässä asiassa kuin työllisyysasiassa ja talou- työllisyyden talousnäkökohdissa meillä emme pysty edes britkeä pelaamaan, korttia pelaamaan, että täällä on niin vähän porukkaa paikalla. No sitten Haluaisin esittää kollega Spitlunalle kiitoksen. Spikluna on tehnyt äh, valinnut aivan oikean perussuuntauksen tässä lausunnossa. Voin tukea sitä, mutta minulla olisi pari huomiota että ehkä pitäisi mahdollisuuksien mukaan myös pohtia näitä sosiaalisia palveluja, ainakin äh, sellaisessa maassa kuin liittotasavalta, jossa meillä on yhä enemmän ikääntyviä ihmisiä, että sosiaaliset palvelut ovat hyvin tärkeässä asemassa. Ja niin kuin kollega Lamberg sanoi, voin tukea hänen lausumaansa. Ei ole kyse pelkästään siitä, että luotaan työpaikkoja, vaan on kysymys työpaikkojen laadusta. Tänä vuonnahan meillä on tämän EUn vuosi syrjäytymistä ja köyhyyttä vastaan. Tämä on, tässä on kysymys alueessa sosiaalipolitiikasta ja kyllä meidän täytyy huomata tai nähdä tämä sosiaalipolitiikan ja talouspolitiikan välinen yhteispeli. Tämä tarkoittaa myös sitä, että taloudellisella puolelta myös tarjotaan työpaikkoja ja kehitetään niitä joista ihmiset voivat elää ja voivat suojautua tällä tavalla köyhyydeltä. Ehkäpä voitaisiin myös ottaa tähän pieni huomio tähän lausuntoon, että tämä ILOn ohjelma, Decent Work, tämä säällinen työ, siinä puhutaan paljon tärkeistä asioista. Me olemme useaan otteeseen viittaneet ILOon vihreästäkin työpaikoista. Ehkä sitä voitaisiin täydentää viittauksella tähän ILOn ohjelmaan säällisestä työstä tai työpaikasta. No, siinäpä minun huomioni. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia. Sitten Sarja Saja. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin raportoijalle. Haluaisin tässä muutaman asian nostaa esille. Ensinnäkin tämä määritelmä kestävästä taloudesta. Aivan niin kuin totesitte, on hankalaa löytää yhteinen määritelmä ja Tämä varsinainen raportoijahan on käyttänyt tässä tätä ilon laajaa määritelmää, ja olette aivan oikein tässä viitanneet, että esimerkiksi erilaisten tilastojen tekeminen on hankalaa, koska emme välttämättä tiedä, että mihin silloin viitataan, kun viitataan kestävään talouteen ja mistä eri aloilta löytyy näitä kestävän talouden työpaikkoja. Henkilökohtaisesti lähtisin siitä, että kestävän talouden työpaikkoja voi löytyä ihan miltä tahansa aloilta, missä päätetään tehdä asioita siten, että ne edistävät kestävää taloutta, ne vähentävät energiankulutusta ja ne säästävät myöskin luontoa. Esimerkiksi meidän työmme täällä voisi olla kestävämpää, jos emme tällaisia valtavia paperipinoja tulostaisi tänne pöydällemme. Mekin voisimme tehdä omasta työstämme jo paljon kestävämmän talouden työpaikkaa, puhumattakaan tästä Strasbourgin liikenteestä. No, asiaan. Tilastointiongelman lisäksi ja määrittelyongelman lisäksi tässä talousvaliokunnan näkemyksessä toivoisin, että erityisesti nostettaisiin esille, niin kuin täällä tuotiin jo esille, verotuksen osuus ohjaavana tekijänä ja myöskin tukipolitiikka, jota jäsenvaltioissa harrastetaan. Ja tämä ei ole vain pelkästään positiivinen asia, vaan nyt on tullut jo jonkun verran tällaisia tutkimustuloksia, uusia tutkimustuloksia muun muassa Espanjasta, jossa on todettu, että tukipolitiikka saattaa myöskin vääristää näitä luotavia työmarkkinoita. Ja toisaalta taas sitten lyhytjänteinen tukipolitiikka saattaa antaa vääränlaisia signaaleja joillekin tietyille eh, toiminnan aloille. Joten ehkä talousvaliokunnan näkemyksessä olisi hyvä nostaa esille tuki- ja veropolitiikan problematiikka. Kolmantena asiana, joka täällä on myöskin noussut esille, on näihin kestävän talouden työpaikkoihin automaattisesti liittyvä oletus siitä, että alalle syntyisi niin sanottuja huonoja työpaikkoja, tällaisia työpaikkoja, joissa esimerkiksi työehtosopimuksia ei noudateta tai jotka ovat alipalkattuja tai, tai jossa muuten työolot eivät ole kunnollisia. Täytyy muistaa, että kaikissa jäsenmaissa työmarkkinat eivät ole samalla tavoin muodostuneita ja esimerkiksi skandinaavisilla työmarkkinoilla on hyvin vaikea nähdä tilanteita, millä tavalla se, että työpaikalla tehdään kestävän talouden tavoin tuotteita, niin millä tavalla se tekisi niistä jollakin tavalla huonompia työpaikkoja. Eli ehkä tällaista yleistä olettamusta ei voida tehdä, vaan täytyy huomioida, että monissa maissa työmarkkinat toimivat ihan samalla tavoin, oli sitten kysymyksessä niin sanottu kestävän talouden tai tavallisen talouden työpaikka. Thank you very much. Kiitoksia. En näe muita puheenvuoron Ehkäpä, sitten, ehkäpä minun pitäisi lisätä, että katson kyllä, että teidän lausuntonne on onnistunut oliko se sisältämään melkein kaiken. Siis tämä on hyvin laadittu kehys, jolla, ehkä te voitte haluta täydentää vielä jollakin yksityiskohdalla, olkaa hyvä. Um, yes. Niin. Minä olen varma siitä, onko tämä relevanttia vai ei, mutta ensimmäistä kertaa kirjoitin tällaista lausuntoa. Olin tilanteessa, jossa minulla oli määräaika esittää lausuntoni ennen kuin mietintö oli julkaistu. Ja minun täytyy pyytää, että saatoin nähdä mietinnön edes päivää aikaisemmin. Mutta olen yhtä mieltä, otan huomioon nämä erittäin hyödylliset ehdotukset, joita on tehty, ja uskon, että voimme saada aikaan tarkistuksia, joista voisin varmastikin olla yhtä mieltä. Mitä sitten tulee Siin, niin, olen yhtä mieltä siitä, että niin joudun korjaamaan. Niin, otsikko on aika kunnianhimoinen. Joko pitäisi olla erittäin kattava mietintö, mutta mietintö itsessään, johon tämä lausunto liittyy, käsittelee yhtä ulottuvuutta tästä asiasta. Ja minusta on mahdollista pitää se tällaisena, ja olipa meillä mitä näkemyksiä hyvänsä mietinnöstä – kuitenkin, se on kuitenkin hyvin tiivis ja nämä tullaan ottamaan kommentit huomioon mukaan myöskin sitten lausunnossa. Kiitoksia. Kalenteri tähän lausuntoon on tarkistusten jatkoaika on 5. toukokuuta. Tarkistusten käsittely toinen kesäkuuta, valiokunta äänestää 22. kesäkuuta ja sitten se menee ö, työllisyysvaliokuntaan käsiteltäväksi 14. heinäkuuta. No niin, siinäpä se lopullinen eh, eh, tämän päivän esityslistan kohta. Katsotaan nyt vielä, tarkistetaan, onko jotain muuta vielä. Ei ole. Muistuttaisin vain niitä, jotka ovat jääneet jäljelle, että on pieniä muutoksia esityslistaan alkuperäisestä luonnoksesta, jonka te saitte kokouksen alussa. Nimittäin huomenna eh, tämä julkinen, julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyys ei ole esillä ja suullinen kysymys komissiolle talouden, hallinnasta tullaan käsittelemään huomenna. Niistä äänestetään huomenna, mutta te varmasti